Dear colleagues, please take your seat. Arvon kollegat, voisitteko istuutua? Ja, ich möchte Sie heute ganz herzlich Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi Tämä on meidän perinteinen yhteisparlamentaarinen kokouksemme ja tänään keskustelemme EUn ympäristölainsäädännön yhteenvertaista tehokasta tehokkaasta soveltamisesta ja mikä on sen esteenä. Siitä siis tänään keskustelemme. Ja paikalla on kansallisista parlamentista kolme 20 edustajaa 21 kansanedustuslaitoksesta ja 17 jäsenvaltiosta. Lisäksi paikalla on kansallisten parlamenttien ympäristövaliokuntien yhdeksän puheenjohtajaa ja viisi varapuheenjohtajaa paikalla. Tarkoituksena on edetä tänään seuraavalla tavalla. Ensin keskustelemme vesi- ja jätelainsäädännöstä – ja sen jälkeen sitten luonnonsuojelulainsäädännöstä päivän toisessa osiossa. Ja meillä on täällä arvovaltaisia alustajia paikalla. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Michelle McCartin. Hän on Ympäristön, kulttuurin ja iirinkielisen alueen sekakomitean puheenjohtaja Irlannin parlamentissa. Tervetuloa. Paikalla on myös meidän komissaari, eli ympäristöasioista vastaava komissaari Janets Pototnik. Hienoa, että olet päässyt paikalle. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, paikalla on myöskin Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Jacqueline McGlade. Jacqueline tulee sitten keskustelemaan kanssamme, kun pääsemme päivän toiseen osioon, eli luonnonsuojelulainsäädäntöön. Te tiedätte oikein hyvin, että kyse on lainsäädännöstä, täytäntöönpanosta, eli Tämä on yhtä liikettä koko ajan, mutta yleensä silloin kun komissaari on vieraanamme tai muita vieraita on paikalla, niin keskustelemme myös siitä, että miten lainsäädännön täytäntöön panoa valvotaan kansallisella tasolla. Mitään varsinaista mekanismia ei ole olemassa ja se on kyllä aika lailla ärsyttävää. Ja kun katsotaan ympäristön tilaa, niin kaikki huonot puolet eivät katso rajoja, ympäristövahingot eivät tunne rajoja, ilmansaasteet, pilaantuneet vedet ja muut eivät tunne rajoja, ja tästäpä syystä me tarvitsemme EU-lainsäädäntöä, ja kun huomioidaan 500 miljoonan kansalaisen – unionia, niin meidän pitää saada heidät vakuuttuneeksi siitä, että joku tietty asia antaa tälle unionille lisäarvoa ja juuri meidän ympäristövaliokunnallemme tämä on tärkeä asia. Tähän liittyy toki myöskin elintarviketurvallisuus ja kansanterveys. Ja tästä näkyy jo näiden kolmen pilarin yhteispeli. Eli meidän täytyy pohtia, miten lainsäädäntöä voidaan paremmin panna täytäntöön, miten onnistumme saavuttamaan tavoitteemme. Aloitamme siis vesi- ja jätelainsäädännöstä, mutta pöydältä löytyy myöskin Natura 2000-verkosto. Miten se saadaan toimintakykyiseksi? Tavoitteet ovat kaukana tulevaisuudessa nämä meidän itsemme asettamamme tavoitteet, mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää todellisia toimia. Me haluamme monimuotoisuutta, me haluamme vahvistaa ja vaalia monimuotoisuutta ja kollegat Liisi ja Kauh, niin tekin voitte ihan seurata tätä keskustelua. Niin näistä asioista on tarkoituksena keskustella ja siihen paneudumme sitten päivän toisessa osiossa. Ympäristölainsäädäntö ja täytäntöönpano. Siitä siis tänään on tarkoituksena keskustella. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega McCarthy. Etenemme seuraavalla tavalla. Alustajat saavat maksimissaan 10 minuuttia alustustaan varten ja sitten kollegat kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista voivat sitten esittää kolmen minuutin kommentteja. Ja ehdotan, että esitetään kysymys ja samantien sitten vastaus. Ja kansallisille parlamentin edustajille sellainen viesti, että kertokaa sekä etu- että sukunimenne ja sitten vielä maa, mistä parlamentista tulette, niin kaikki tietävät, kenen kanssa täällä keskustellaan. Eli lyhyesti virsi kaunis. Näin pääsemme kollega McCarthyn alustukseen. Olkaa hyvä. Gor magad y cyhyrlwg. Taas ar myfe lahor inio, agus bwalam bwekas awal as yn cyhyrlwg leis yn cora. I am delighted to be here. Sir. Kiitoksia. On hienoa olla täällä tänään ja haluaisin kiittää puheenjohtajaa näistä kaulista sanoista. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia mahdollisuudesta puhua teille täällä tänään. Haluaisin kiittää erityisesti puheenjohtaja Grotea tästä kutsusta ja alustuksesta, joka käsitteli aiheitamme. Euroopan unionin menestys sen tavoitteiden ja kunnianhimojen täyttämisessä sekä unionin akin täyttymisessä riippuu täysin Euroopan unionin lainsäädännön toteuttamisesta ja toimeenpanosta jäsenmaissa. Yhtenäismarkkinoiden mahdollisuus, joka tarjoaa mahdollisuuksia yli 500 miljoonalle kansalaiselle, voi toteutua vain, jos sääntöjä harmonisoidusti toimeenpannaan kaikissa jäsenmaissa. Rajoja ei ole, ilmanlaatu, veden suojelu, veden hallinto, jätteiden hallinto, maaperän suojelu. Kaikki nämä asiat ovat asioita, joita voimme toteuttaa vain, jos toimeenpanomme Euroopan unionin standardeja yhdessä kansallisten alueellisten viranomaisten kanssa. Euroopan unionin sääntöjen oikea toimeenpano on erittäin tärkeää, jos me haluamme luoda hyvät olosuhteet seuraaville sukupolville. Ei ole mitään syytä sille, miksi jäsenmaa ei sopimiaan Euroopan unionin tasolla tehtyjä sääntöjä toteuttaisi. Seitsemäs ympäristöohjelma Hyvä elämä maapallon resurssien puitteissa ja Euroopan unionin ympäristöakiin toimeenpano tasaisesti ympäri Euroopan unionin on hyvin tärkeä investointiympäristön ja kansanterveyden, mutta myöskin talouden kannalta. Irlannin puheenjohtajuuskausi on lähes puolivälissä. Me olemme saaneet hienoa edistystä aikaan YMPn, pankkiunionin, vakavaraisuusdirektiivin, tyypäkin, nuorisotakuun ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kauppasopimuksen kanssa. Ympäristön kannalta Irlanti pyrkii ajamaan sopimusta seitsemännen ympäristöohjelman suhteen läpi. Suuria edistysaskelia on tehty viime vuonna, vuosina hallinnan toimeenpannon ja Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpannon valvonnan suhteen. Tämä prosessi sekä Orhusin yleissopimus ovat olleet hyvin tärkeitä askelia eteenpäin. Suurempi tietoisuus varmistaa sen, että kansalaiset voivat olla ympäristötakuun kantajina kun he voivat valvoa sitä, että Euroopan unionin lainsäädäntöä toimeenpannaan riittävästi. Lissabonin sopimus on tuonut kansallisparlamentit lähemmin mukaan päätöksentekojärjestelmään ja antanut parlamentille mahdollisuuden valvoa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Irlannin parlamentin ympäristö, kulttuuri ja iirin kielen valiokunta, jossa minä olen puheenjohtajana, on osallistunut hiljattain Euroopan unionin toimielinten ja komission 628 äh, aloitteeseen ja tärkeiden ponnistusten arviointi. Me olemme toimineet näin siksi, että valiokunnallani on ollut hyvin suuria huolia yleisten hallintokulujen suhteen. Meidän ponnistuksiemme seurauksena äh, valiokunta on saanut aikaan edistystä tämän ehdotuksen suhteen olemme onnistuneet parantamaan läpinäkyvyyttä Euroopan unionin päätöksenteossa tuomalla tämän lainsäädännön valokeilaan kansalliset poliitikot ja kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Tämän lisäksi tämä tekee mahdolliseksi seurata prosessia jokaisella askeleella ja varmistaa sen, että Euroopan unionin lainsäädäntö lainsäädäntöä toimeenpannaan oikein kansallisella tasolla. Luonnollisesti tämä liittyy laajempaan keskusteluun, kun niukkuustoimia toimeenpannaan ympäri Euroopan unionin ympäristö. Ohjelman toimeenpanolla on kuitenkin pitkällä aikavälillä enemmän hyötyjä kuin kuluja. Ympäristöseikat ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset kysymykset. Tämä on hyvin tärkeä tasapainokysymys tällä hetkellä, joka liittyy suurempaan ympäristö- ja ilmastokeskusteluun. Irlannissa ympäristö ministeriö sekä alueelliset ja paikallisviranomaiset ovat tärkeässä roolissa Euroopan unionin ympäristölainsäädännön toimeenpanosta. Toimeenpanon puutteista on kaksi esimerkkiä. Toinen liittyy sakokaivoihin ja toinen siihen, ettei Euroopan unionin vaatimuksia liittyen ympäristöarviointiin ole toteutettu. Voin kuitenkin kertoa teille, että nämä kaksi puutetta on nyt korjattu ja Irlanti on täysin täyttänyt sitoumuksensa Euroopan unionin ympäristölainsäädännön saralla. Irlanti on luonut innovatiivisia ratkaisuja ympäristön suojelun alalla. Meillä on nykyisin ympäristölainsäädännön toimeenpanotyöryhmä, johon kuuluu henkilöitä sekä kansalaisjärjestöistä että ympäristövirastosta sekä Aintaskasta, joka on kansallinen säätiö Iranissa. Tarkoituksena on parantaa valvontaa, toimeenpanoa ja ympäristölainsäädännön kunnioitusta. Työryhmän päätavoitteita on toimia välineenä, jonka kautta ongelman ratkaisu ja kommunikointi liittyen läpinäkyvyyspuutteisiin, toimeenpanoon ja lainsäädännön toteuttamiseen saadaan aikaan luoda kommunikaatio- ja neuvontamekanismeja niin, että kaikki toimijat saavat tietoa liittyen muutoksiin, lainsäädäntöön, siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön ja ympäristölainsäädännöllisiin seikkoihin. Kun ryhmän jäsenet voivat tehdä yhteistyötä tukeakseen koulutusta, tietoisuuden parantamista ja äh, auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia parantaa ympäristölainsäädännön kunnioittamista. Kun tärkeät toimijat tunnistavat ongelmia ja tapahtumia, jotka uhkaavat ympäristöä. On tärkeää, että tämä tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Meidän tulee vaatia ympäristölainsäädännön tehokasta toimeenpanoa, mutta emme voi kiistää sitä, että eräillä alueilla tämä ei ole kovinkaan korkealla prioriteettilistalla. Euroopan komission asettavat sanktiot voivat auttaa lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä meidän täytyy kouluttaa kaikkia kansalaisia ja toimijoita, jotta he olisivat tiedostavampia. Koulutus on avain roolissa. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluaisin tässä viitata kansallisten parlamenttien ympäristö- ja energiavaliokuntien johtajien kokoukseen, joka tullaan järjestämään 10. ja 11. päivä toukokuuta. Meillä on hyvin mielenkiintoinen johdonmukaisuuden ki- huomiota kiinnittävä ohjelma, joka tulee käsittelemään politiikan johdonmukaisuutta ja kestävää energiaa Euroopan unionissa. Me tulemme myöskin käsittelemään seitsemättä ympäristöohjelmaa ja ilman laatuohjelmaa. Meillä tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen ohjelma ja toivottaisin teidät kaikki tervetulleeksi Dubliniin. Kiitos. Vielen Dank, Herr McCarthy. Paljon kiitoksia, kollega McCarthy. Ja nyt pääsemme kuuntelemaan Jan Potocnikin alustusta ensimmäisen osan käsittelyn alussa. Arvon kollegat, te näette edessäne keltaisia kortteja ensimmäistä osiota varten ja sitten vielä vihreät kortit toista osa-aluetta varten. Eli jos haluatte esittää kysymyksiä tai kommentteja ja haluatte puheenvuoron, niin täyttäkää nämä kortit, pitäkää sitä ylhäällä, niin ne tullaan sitten keräämään talteen. Ja sitten päivän päätteeksi puoli kuuden aikaan cocktailtilaisuus, johon kutsun kaikki läsnäolijat. Mutta nyt komissaarin puheenvuoroon. Nyt lähdemme keskustelemaan aiheesta vesi- ja jätelainsäädäntö. Olkaa hyvä. Dankeschön, Matthias. Uh, äh, Matthias, Mr. McCarthy. Jack. Yes, Rova McCarthy, hyvä Jacqueline, parlamentin jäsenet, kansallisten parlamentin jäsenet, hyvää iltapäivää kaikille. On erityisen iloinen, voin puhua. Tapauksessa käsitellään minulle tärkeää kysymystä ja sehän liittyy tietysti myös toi mandaattiini niin EUn ympäristölainsäädännön täytäntöön paneminen. Olette pyytäneet minua keskittymään lainsäädäntöön veden ja jätteiden alueelle. Uskon, että tämä on hyvä valinta, koska pitkän aikavälin EU-ympäristöpolitiikka politiikka-alueena, ja se hyvin osoittaa, kuinka paljon edistystä olemme saaneet aikaan. Jotta voidaan edistää, mitata edistystä on hyvä palata alkuperäiseen tilanteeseen ja aiko, aiottuihin pyrkimyksiin silloin, kun sovimme vesi- ja jätelainsäädännöstä. Veden kohdalla pyrkimyksemme 70- ja 80-luvuilla liittyvät siihen, että parantaa kansanterveyttä standardoimalla juomavesi, uintivesi ja siitä syntyykin sitten juomavesidirektiivi sekä uimavesidirektiivi. Vuoden 90-luvun pyrkimykset yhdistivät terveyden ja ympäristötavoitteet ja johtivat nitraattia kaupunkien jätevesikäsittelydirektiiveihin. Vuoteen 2000 mennessä olimme valmiit asettamaan kattavampia tavoitteita ja pyrimme saavuttamaan hyvän veden tason kaikissa vesistöissä Euroopassa vuoteen 15, 2015 mennessä vesipuitedirektiivin kautta. Tämä direktiivi usein nähdään ja sitä kiitetäänkin varsinaisena yhteisen täytäntöönpanon mallina, mitä tulee jättää jätehuoltoon olemme yhtä lailla kunnianhimoisia. Noin 40 vuotta sitten hyväksyimme ensimmäisen jätepuitedirektiivin yhdessä eri tarkastusten myötä. Sen tarkoituksena varmistaa, että kaikki Euroopassa syntynyt jäteet käsitellään turvallisella valvotulla tavalla. Jätepuitedirektiivi on se pohja, jonka pohjalta hyväksyttiin muita lakeja, jotka keskittyvät eri jätteisiin, sen käsittelyyn, jätteiden liikkumisen kautta rajojen. Tästä kaikesta on todellakin ollut hyötyä. Ilman ympäristölainsäädäntöä jätteiden ja veden kohdalla taloudellinen kehitys helpostikin voisi johtaa huomattavaan jatkuvaan vesistöjen huononemiseen ja asettaa vakavia uhkia ihmisen te- terveydelle ja koko ympäristölle kautta Euroopan. Hyvä esimerkki menestyksestä on uimavesidirektiivi vuonna 2011. 92 prosenttia uimavesistä EU-ssa täytti vain minimiveden laatustandardit, mitä tulee makenveden uintipaikkoihin. Korkeammassa luokassa on kuitenkin lähes kaksinkertaistunut vuoden 1990 ja 2009 välillä, mitä tulee rannikkoalueisiin 20 prosentin lisää tyminen korkeammassa luokassa on myös saavutettu. Mitä tulee kaupunkien jätevesidirektiiviin, näitä noudatetaan noin 77 prosenttisesti viimeisimpien tietojen mukaisesti. Haluaisin korostaa läheistä yhteyttä uimavesiin ja kehittyneen sen viemäröintijärjestelmään, kun asetetaan päällekkäin kartat, joissa kerrotaan hyvästä vedenkäsittelystä ja hyvistä uimavesistä, niin ne sopivat toisiinsa kyllä. Viimeisenä asiana viimeisimmät tilastot jätehuollosta osoittavat, että olemme vähentäneet jätteen määrää, joka viedään kaatopaikalle ja lisänneet taas yhdyskuntajätettä ja sen kierrettä, kiertä, kierrättämistä 27 prosentilla vuonna 2009, nyt 40 prosenttiin kaksi vuotta sitten, mutta tämä ei suinkaan ole vielä kaikki. Vaikka ihmisten terveys ja ympäristö edelleenkin on toimintamme kohteena, olemme myös oppineet, että ympäristön lainsäädäntö voi olla ratkaisevan tärkeässä roolissa, kun pyritään resurssitehokkuuteen täysi kunnollinen täytäntöönpano auttaisi saavuttamaan alkuperäisiä tavoitteita ja vielä enemmänkin. Täytäntöönpano voi stimuloida taloudellista kasvua, luoda työpaikkamahdollisuuksia aloilla, jotka voivat vaikuttaa vähähiiliseen voimavaratehokkaaseen yhteiskuntaan. Täysi täytäntöönpano edistää innovaatiota ja antaa Euroopalle eh, ensitoimijan edut. Esimerkiksi se, että täytetään täysin jätelainsäädäntö lisäisi liikevaihtoa jätehuollossa 42 miljardilla vuodessa ja loisi yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Mitä tulee veteen, EU-yritykset ovat maailmanjohtajia juomavesipalveluissa, jäteveden käsittelyssä, veden uudistamisessa, uudelleenkäytössä suolanpoistossa. Euroopan vesisektori tällä hetkellä edustaa noin kolmasosaa maailman vesimarkkinoista ja tarjoaa noin 600 000 työpaikkaa. Kun tartuttaisiin uusiin markkinamahdollisuuksiin, Eurooppa voi jopa lisätä asemaansa globaalina markkinajohtajana veteen liittyviin teknologioihin ja innovaatioihin. Kuitenkin kun tarkastellaan lähemmältä, täytäntöönpano-ongelmia edelleenkin on huomattavastikin. Viimeiset tiedot osoittavat, että lähes puolessa EUn jokialueesta hyvän veden asemaa ei tulla saavuttamaan vuoteen 15 mennessä, niin kuin oli tarkoitus, vaikka oli aikaa 15 vuotta enemmänkin tehdä näin. Kaiken tämän ajan jälkeen, ja siitäkin on neljä vuotta sitten, kun virallinen täytäntöpanaika meni umpeen, vieläkin on jäsenvaltioita, jotka eivät ole täyt, ottaneet käyttöön olennaisia välineitä, kuten jokialueiden hoitosuunnitelmia huolimatta tu- tuomioistuinten päätökset, jotka vahvistavat, että täytäntöönpanossa on tehty rikkeitä. Nämä ovat olennaisia instrumentteja, joilla varmistetaan, että paineet vähäisiä luonnonvaroja vastaan johdon liikakäytöstä, maataloudesta, saasteista, vesivoimasta otetaan huomioon ja ryhdytään toimiin, että saavutetaan vesistöjen hyvä tila. Ongelmia on myös alueilla sellaisilla kuten kaupunkien jätevedet. Täytäntöönpano siellä riippuu infrastruktuurin rakentamisesta. Täytäntöönpano prosentti uusissa jäsenvaltioissa jätevesit käsittelyn kohdalla on vielä varsin alhaisella tasolla 14,39 prosenttiin. Komissio arvioi, että noin 14 miljardia euroa investointeina tarvitaan tulevina vuosina, jotta voidaan sulkea tämä kuilu. Ja vain 11 jäsenvaltiota 27 pääkaupungista on, niillä on sellainen veden keräys- ja hoitojärjestelmä, joka täysin vastaa direktiiviä. Keskimääräisesti 37 prosenttia yhdyskuntajätteestä viedään edelleenkin kaatopaikalle, mutta kuulu jäsenvaltioiden välillä on valtava se voi olla 99 prosentista yhteen prosenttiin saakka. Tämän lisäksi on vieläkin liian monia valvomattomia kaatopaikkoja, jotka ovat uhka kansanterveydelle samoin ympäristölle. 57 avointa rikkomusmenettelyä on vireillä jätekysymyksissä ja tämä osoittaa, kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Mitä me sitten teemme, jotta kuilu kapenisi? Loppujen lopuksi lainsäädännön onnistuminen riippuu kunnollisesta täytäntöönpanosta jäsenvaltiotasolla. Jäsenvaltiot ovat ensisijaisia toimijoita ja niiden täytyy ryhtyä huomattaviin ponnistuksiin, jos haluat välttää rikkomustoimia mukaan lukien sakot, mutta vieläkin tärkeämpää on, että ne tätä kautta saavuttaa hyötyisivät kunnollisesta täytäntöönpanosta. Jotkut teistä olette jo kuulleet minun mantrani olla hyödyllisen tiukka ja tiukan hyödyllinen, mitä tulee täytäntöönpanon kysymyksiin. Tiukkuuden puolella komissio on käyttänyt ja edelleenkin käyttää täytäntöönpano toimivaltuuksia erittäin kohdennetulla strategisella tavalla. Tämä tarkoittaa, että pyritään suurin eikä niinkin pieniin eh, täytäntöönpanotapauksiin eh, jätteiden ja jäteveden kohdalla pyritään tarttumaan systeemisiin laajamittaisiin eh, puutteisiin. Olemme saavuttaneet koko joukon oikeuden myönteisiä päätöksiä ja on näin, näin on saatu aikaan sakkoja. Paineet ovatkin auttaneet myös täällä Brysselissä, missä jätevesiinfrastruktuuri nyt jo melkein täyttää komission vaatimukset. Olen aivan erityisen huolestunut tapauksista, joissa jopa ensimmäinen askel täytäntöönpanoketjussa siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on riittämätöntä tai on toimittu väärällä tavalla. Tämän takia tämän päivän vuoropuhelu on mielestäni juuri niin tärkeä kuin se on. Te, kansalliset lainsäätäjät, Teidän pitää varmistaa äh, asianmukainen ajoissa tapahtuva lakien täytäntöönpano. Mitä tulee vesipuitedirektiiviin, meillä on yhdeksän rikkomustapausta pelkästään sen kohdalla ja pelkään, että monia muita tulee sitä seuraamaan johtuen uudesta jätepuitedirektiivistä. On aivan selvää, että ei voi olla olemassa kunnossa täytäntöönpanoa jos oikeudellista kehystä ei edes ole. Kuitenkin pitäisi olla tietoisia siitä, että täytäntöönpano toiminta EU-tasolla oma rajansa. Ensinnäkin komissiolla on rajalliset resurssit, kun taas sen, siihen kohdentaa valtavasti valituksia. Nytkin 500 valitusta on välitetty minun osastolleni toiseksi. Te tiedätte, että kun viedään asioita oikeuteen, tässä vaan täytyy kerätä vahvaa todistusaineistoa, että meidän pitää löytää tarvittavia tietoja, että näin voimme todellakin tehdä. Tätä varten olen tehnyt joukon ehdotuksia tiedonannossa koskien täytäntöönpanoa. Seitsemän ympäristösuunnitelman yhteydessä tulen palaamaan näihin kysymyksiin kohta. Tämän takia Vaikkakin tiukkuus on tärkeää ja komissio tulee jatkossakin täyttämään roolinsa perussopimusten valvojana ja vartijana, olemme sitoutuneet myös si- siihen, että olemme hyödyllisiä ja autta, mistä on apua. Viime kuussa minä esitin vesi, tarkan vesisuunnitelman tälle valiokunnalle, kun oltiin arvioitu täytäntöpano ongelmia esitimme suosituksia yksittäisille jäsenvaltioille ja ryhdyimme kahdenkeskisiin neuvotteluihin rohkaistamme jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan jokialue huollossa. Mitä tulee kaupunkien jäteveteen, pohdimme, miten parempi avoimuus voi auttaa parantamaan infrastruktuuria kerromme myös kansalaisille ja kaikille yhteiskunnan eri tasoille, mitä oikein tehdään ja mitä vielä pitää tehdä, jotta voidaan ratkaista eri ongelmat. Jätteen kohdalla Olemme kehittäneet tällaisia etenemissuunnitelmia, joilla autetaan kymmentä jäsenvaltiota, jotka todellakin eniten tukeutuvat kaatopaikkeihin. Nämä edistyssuunnitelmat sisältävät suosituksia erilaisista jätteiden keräyksestä, ennaltaehkäisystä, avoimuudesta ja kunnollisesta hallintotavasta. Tässä ehdotetaan taloudellisia kannustimia, kuten kaatopaikkaveroja tai samantyyppistä periaatetta kuin saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti on annettu. EU-varat ovat tärkeitä. Edullisuuden kautta yritämme linkittää EUn investoinnit jätteiden kohdalla jätepuitedirektiiviin ja siirtyä pois jätepa- kaatopaikoista tehokkaampiin menettelyihin. Meidän pitää jatkossakin rahoittaa äh, jäteveden käsittelytoimia kaudella 2014-2020 lopuksi. Mitä voidaan sanoa tulevaisuudesta? Selkeästi meidän pitää jatkaa ja edelleen tehistää toimintoja, joista olen tähän mennessä puhunut. Tämä on myös viestinä komission viime vuoden tiedonannossa, joka käsittelee EUn ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon parantamista ja täytäntöönpanolukua ehdotuksessamme koskien seitsemättä ympäristötoimintasuunnitelmaa. Me ehdotamme, emme ehdota yhtä sun ratkaisua, vaan pikemminkin vastavuoroista valvontaa, että varmistamme, että täytäntöönpano ei kärsi laiminlyönnistä tai apaatista tai jonkinlaisesta passiivisuudesta. Tämän takia tämä kaikki on estetty yhdenlaisena pakettina. Tässä ei ole aikaa mennä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta lyhyesti vain käsitellä paria seikkaa. Suuremman avoimuuden korostuksen tarkoituksena on tehdä helpoksi tarkistaa verkossa, missä ohjelmat ongelmat piilevät ja mitä voidaan tehdä ja mitä tehdään. Komissio tällä hetkellä neuvottelee eri jäsenvaltioiden kanssa kehittääkseen niin sanottua rakeen jäsenneltyä täytäntöönpanoja informaatiopuitteistoja SIIF-järjestelmiä, jotka koskevat jätevesiinfrastruktuureja. Tässä pyritään saamaan kaikki tarvittava tieto verkkoon, pyritään ratkaisemaan tiedon myötä ongelmia. Tällä tavalla kansalaiset ja parlamentin jäsenet, kansanedustajat voivat seurata helposti investointeja, joita on suunniteltu heidän kaupunkejaan ja kuntiaan varten. Me tutkimme myös sitä, miten kumppanuus sopimukset voisivat auttaa parannusten aikaansaamisessa. Komissio ja jäsenvaltio yrittäisivät sopia toimista, joita tarvitaan tiettyjen erityisten ongelmien ratkaisuun. Tarkastusten ja täytäntöönpanovalvonnan painopisteenä on tehdä toimia niin, että ongelmia ei oikeastaan edes syntyisi jäsenvaltiotasolla. Näin rajoitettaisiin komission välintulo, välintuloa. Se seikka, että on niin monia laittomia kaatopaikkoja, kaatopaikkoja yli 20 rikkomusmenettelyä on käsillään ja paljon puutteita jäteveden infrastruktuurissa on johtanut siihen, että komissio on ryhtynyt juridisiin toimiin Tämä on selvä merkki siitä, että meidän täytyy voida korjata heikkouksia jäsenvaltioiden omassa täytäntöönpanoon valvontajärjestelmässä ja lisätä luottamusta jäsenvaltioiden lisätä luottamusta toisen jäsenvaltioiden kykyyn käsitellä ongelmia, joilla on yhteistyössä ammattitahon yhteistyö, tarkastajat, tuomarit, syyttäjät, oikeusasiamiehet, heidän pitää kaikkien varmistaa, että EU-laki toteutuu. Viime vuosien aikana olemme nähneet, mitä hyötyä on esimerkiksi tarkastajien verkoston tuesta, Impelin tuesta. Siinä toimii myös eri tuomareita. Kansalaisyhteiskunnan rooli on myös ratkaiseva. Siksi mukana on viittaus eri tapoihin, miten kansalaisten valituksiin voidaan tarttua on edessä kansallisia valitusten käsittelymekanismeja, voidaan hoitaa välityksen kautta toimintaa tai viedä sitten asia tuomioistuimen käsittelyyn. Nyt meidän täytyy päästä eteenpäin tämän paketin myötä. Ensin hyväksyä varhaisessa vaiheessa seitsemäs ympäristön toimintasuunnitelma ja hyväksyä myös erityisiä aloitteita. Minä luotan todellakin teidän tukenne näissä kysymyksissä parlamentin maaliskuun, tämän ma- vuoden maaliskuun päätöslauselma vuoden 2012 täytäntöönpanon tiedonannosta on varsin hyvä merkki. Arvoisat parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette järjestäneet tämän hyvän aikaan tulleen tapahtuman ja odotan mielenkiinnolla hyvää keskustelua kanssanne. Kiitoksia huomiostanne. Dank, Jannes. Paljon kiitoksia Janes Potocnik tästä alustuksesta. Näin pääsemmekin suoraan keskusteluun lainsäädännön täytäntöönpanosta. Katsotaan unionin rahoitusmahdollisuuksia. Euroopan parlamentissahan tätäkin käsitellään yhdessä neuvoston kanssa keskusteltaessa rahoitusnäkymistä ja sitten tietenkin kansallisella tasolla – Haluan viitata tässä yhteydessä life ohjelmaan ja virastojen toimintaan, jotka tekevät erinomaista työtä. Sen muistettakoon ja asia, joka on lähellä omaa sydäntäni, liittyy keskusteluun ympäristöpolitiikasta. Minä sanoin alussa, että tämä on yksi Euroopan unionin vanhimmista politiikan aloista. Ja se siitä syystä, että se tuo mukanaan lisäarvoa. Ja silloin kun ympäristöpolitiikkaa pannaan määrätietoisesti täytäntöön, niin sitä kautta voitaisiin luoda yli 100 000 uutta työpaikkaa. Jos luvut pitävät paikkansa, niin jopa 400 000 uutta työpaikkaa, mikäli vain toimimme määrätietoisesti täytännönpanon puolella. Kyllä, ympäristöalan poliitikkojen pitäisi vedota kaikkien instituutioiden puoleen ja muistuttaa tästä asiasta, eli että kyse ei ole mistään byrokraattisesta taakasta tai ongelmasta, vaan myöskin haasteesta ja tarjoutuvasta mahdollisuudesta päästä ulos kriisistä. Me tarvitsemme joka ikistä työpaikkaa ja tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia. Ja nyt keskusteluun. Ensimmäisenä kollega Rutsnitska. Hän on Puolan parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Olkaapa hyvä. Chciałam nawiązać do wypowiedzi. Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin puuttua siihen, mitä komission jäsen totesi. Hänhän totesi, että jäsenvaltiotasolla on törmätty ongelmiin. Minä tulen Puolasta, olen kotoisin Puolesta ja meillä on ongelmia tulosten aikaansaamisessa, eli EU-lainsäädännön transponoinnissa. Mitä tulee vesidirektiiviin, hyvän vedenlaadun ja ekosysteemin aikaansaaminen, joka omalta osaltaan riippuu vedenlaadusta, mainitaan ensimmäisenä perustavoitteena, ja tämä on meillä aiheuttanut ongelmia. Syynä on se, että ympäristön suojelu on pitkälti riippuvainen maanviljelytoiminnasta. Helpompaa toiminta on niille jäsenvaltioille, joilla on maanviljelysaluetta enemmän käytettävissä – ja kykenevät tukemaan taloudellista toimintaa, mutta Puolessa, Puolassa meillä on paljon paljon pieniä maatiloja ja kaikenlainen sääntely on aika lailla vaikea toteuttaa, kun tiloja on, näitä pieniä tiloja on näin paljon. Mitä tulee vesidirektiiviin, niin meillä on vesilainsäädäntöä olemassa, mutta se ei mene niin pitkälle kuin mitä puitedirektiivissä sanotaan. Tästäpä syystä asia on viety tuomioistuin käsittelyyn. Komissio on ilmoittanut, että Peola ei noudata sopimuksen sanomaa. Paraikaa Puolassa muokataan uutta vesilainsäädäntöä tekstiä, jolla yritetään täyttää nämä syntyneet porsaanreijät. ja samalla yritetään kehittää myöskin veden hallintosuunnitelmia. Meillä ei välttämättä täytäntöönpano ei ole täydellistä, mutta me teemme kaikkemme vastataksemme näihin haasteisiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Afkiri Pupulu, Kreikan parlamentin puhemies, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kreikan parlamentin ympäristövaliokunnan puolesta haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta. Olemme sitä mieltä, että yhteistyö, yhteinen keskustelu on erittäin tärkeää, kun muokkaamme Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä. Meidän parlamenttimme seuraa yhteisön ympäristölainsäädäntöä hyvin tarkasti. Sitä siirretään nyt kansalliseen lainsäädäntöön. Kaikissa maissa on omat erityispiirteensä. Ja Kreikkahan on biodiversiteetin kannalta maailman ja Euroopan rikkaimpia maita. Kreikan alueista suuren osan kattavat Natura 2000-alueet. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että tämä aiheuttaa tietynlaista jarrutusta. Meillä on haasteita sen suhteen, että paikallis- ja alueviranomaiset eivät aina käsitä, että Natura 2000-hanke on mahdollisuus, kun ajatellaan kehitysohjelmia. He eivät tartu mahdollisuuksiin, joita Life Plus tai tieteellinen asiantuntijuus voisivat meille tarjota biodiversiteetin suojelussa Kreikan alueella. Tämä tekisi ympäristön suojelun myöskin helpommaksi. Kreikassa meillä on kysymyksiä ympäristölainsäädännön kahdentumisesta paljon limittäisyyttä on olemassa ja myöskin epävarmuutta liittyen lainsäädäntöön. Asiantuntijat tarkastelevat tilannetta, mutta se on hyvin vaikea. Tämä päällekkäisyys tekee vaikeaksi täytäntöön panna lainsäädäntöä. Me olemme nyt kodifioimassa kreikkalaista ympäristölainsäädäntöä. Ja haluaisimme myöskin tehdä lisäponnistuksia, että voisimme varmistaa sen, että eurooppalaista lainsäädäntöä myöskin kodifioidaan. Niin, että uudet lisäykset, jotka tulevat Euroopan unionin lainsäädännöstä, voisivat ratkaista tiettyjä ongelmia ilman, että tämä aiheuttaisi päällikkäisyyttä kansallisen lainsäädännön kanssa. Muiden jäsenmaiden lailla meillä on myöskin vaikutusten arvioinnin kuluihin liittyviä ongelmia. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon suhteen olemme sitä mieltä, että ympäristölainsäädäntö toimii hyvin, jos taloudellisia kannustimia sen kunnioittamiseksi on olemassa, mutta mutta jos sanktiot ovat hyvin matalia, minkälaisia taloudellisia intressejä ei ole lainsäädännön toimeen panemiseksi. Aivan lyhyesti lopuksi haluaisin huomauttaa, että Kreikka on hyvässä tilanteessa, mitä tulee laittoman jätteiden jättöön. Me olemme toimimassa asian suhteen ja nyt parlamentti tarkastelee ja valiokunta tarkastelee jätteisiin liittyviä säädöksiä hyvin tarkasti. Me tarvitsemme kuitenkin vielä lisätyötä, varoja ja innovointia jätehallinnon suhteen ja myöskin eräissä muissa tärkeissä asioissa, joita unioni tällä hetkellä käsittelee. Sitten lisäys ähm, Kreikassa sekä juomaveden että uimaveden laatu on erittäin korkea, mutta meillä on puutteita biodiversiteetin suojelun alalla, vesistöalueella. Meillä on hyvin tärkeitä alueita luonnollisesti, koska kyseessä on välimeri, ja me tarvitsisimme erityislainsäädäntöä, joka suojelisi vesistöjen biodiversiteettiä. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana Euroopan parlamentin edustaja Jo Lainen. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpano on jatkuvasti meidän esityslistallamme ja tästäpä syystä olenkin iloinen, että kansallisten parlamenttien edustajat keskustelevat asiasta yhdessä meidän kanssamme. Minä toimin omalla alueellani yhdeksän vuoden ajan ympäristöasioista vastaavana ministerin ja tiedän, että aikataulun, aikataulusta kiinni pitäminen on aika hankalaa, kun ottaa huomioon, minkälaisia esteitä ja ongelmia voi nähdä. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että kysehän ei ole mistään lains, vapaaehtoisesta lainsäädännöstä, vaan velvoitteista, johon jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Meidän on hartiavoimin tehtävä töitä jotta yhteisön lainsäädäntö pannaan myöskin yhteisöllisesti täytäntöön. Mitä tulee jätehuoltoon, niin sillä saralla voittomarginaalit ovat erittäin suuret. Jäte-sana pitäisi poistaa terminologiasta kokonaan. Puheenjohtaja on tehnyt aloitteen resurssitehokkaasta Euroopasta, eli kyse ei ole jätteistä, vaan resursseista. Ja me emme missään nimessä voi tehdä niin, että näitä raaka-aineita heitetään kaatopaikalle tai poltetaan. Meidän tulisi käyttää niitä uudelleen, kierrättää. Sillä linjalla meidän pitäisi pysyä. Sitä kautta unionille syntyy hyötyä, emmekä ajaudu raaka pulaan. Omalla alueellani olen havainnut, että alue- ja paikallistason väkeä on vaikea saada mukaan, eli saada ihmiset valistuneiksi ja tietoiseksi siitä, mitä voimavaroja kans, alue- ja paikallistasolta löytyy. Ongelmana on se, arvoisa komission jäsen, tämä Safire-lainsäädäntö 90-luvulta, eli vesitietojen kerääminen. Omat oma väkini on sanonut, että kyse on ihan kaauksesta, kaauksenomaisesta tilanteesta. Tiedot val- lähetetään Brysseliin, mutta hallinto on retuperällä. Kukaan ei tiedä, että miten näitä kerätään, mitä nämä tiedot kertovat. Ja minä asun alueella, joka on raja-alue ja erityisesti rajat ylittävä yhteistyö on keskeisellä sijalla. Ja mitä tulee seitsemänteen ympäristötoimintaohjelmaan, mitä ollaan juuri valmistelemassa ja jonka voimassaoloaika kestää vuoteen 2020 asti, niin sen täytäntöönpano on kaiken A ja O. Vuosikymmenen loppuun asti meidän täytyy varmistaa, että täytäntöönpano toimii. Ja se edellyttää myöskin EU-tason tukea. Kumppanuusohjelmiin komissaario viittasi, ja nyt kysyisinkin teiltä, että riittääkö Impel järjestelmä vai tarvitsemmeko jotain muita valvontaa ja täytäntöönpanoa toimia. Minun mielestäni Impel ei riitä. Kyse on ihan mielenkiintoisesta asiantuntijaryhmästä, mutta se ei takaa yhtään mitään, joten meidän täytyy vielä tiukemmalla otteella tätä asiaa hoitaa. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavana Lars Hemerit Ruotsista. Tack så mycket, herr ordförande. Jag heter Lars Hjälmered och är från Sveriges riksdag. Eh, jag skulle säga... Arvoisa puheenjohtaja, olen tässä viimeisenä puhuna Ruotsin parlamentista. Ensin haluaisin puhua jäätteistä ja sitten myös vedestä ja jätevedestä. Mielestäni meidän pitäisi tarkastella muitakin haasteita ja haluaisin käsitellä asiaa Ruotsin perspektiivistä lasin kerääminen, paperin keräys toimii varsin hyvin, mutta on monia muita isompia haasteita. Meillä pitää olla enemmän jätetavoitteita. Tulevaisuudessa pitää vähentää jätteen kokonaismääriä ja meidän pitäisi kerätä myös enemmän elintarvikejätettä ja meidän pitäisi voida tätä kautta vaikuttaa, eli tarvikeketjuus on vartava vastuu sitten, kun puhutaan jätevedestä. Vedestä meillä on tästä paljon lainsäädäntöä, meillä on kansallisia omia sääntöjämme ja olemme varanneet varaa, rahaa budjettiin tätä, tätä varten, mutta on ainakin kaksi tärkeää kysymystä ja haastetta. Ensinnäkin alueellinen yhteistyö, jos tarkastelee Itämerta, joka on varsin herkkä merialue, sitä ympäröi monet eri, ympäröt monet maat, mukaan lukien EU-jäsenvaltiot. Me teemme yhdessä työtä, jotta tarttuisimme yhteisiin haasteisiin Itämerellä. jatkuvasti sinne tulvii jätteet, on kyse sitten Tukholmasta tai Pietarista tai muu, jostakin muusta kaupungista. Meidän pitäisi voida tehdä yhdessä työtä, jotta todellakin vaikutamme ympäristön tilaan tulevaisuudessa. Ja sitten toinen keskustelu, joka liittyy vesistöihin, on kalastus. Kalat, kaloihin vaikuttaa veden laatu ja Euroopan parlamentti on tehnyt erittäin hyvän päätöksen kalataloudesta ja meillä kaikilla on vastuullamme varmistaa se, että voimme luopua huonosta kalastuspolitiikasta ja toimia kestävällä tavalla pidemmällä aikavälillä tulevaisuudessa niin, että jatkossa saamme sellaisen meren palautettua, jossa veden tila on korkeatasoinen. Ja jos näin lainsäädännön kautta tehdään, niin saatte kyllä meidän tukemme. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana kollega Irmir Romaniasta. Hän on ainakin pyytänyt puheenvuoroa. Ilmeisesti hän ei ole paikalla. Dann der Kollege Ciotta. Ah, Esta. Kyllä hän on paikalla. Olkapas hyvä, edustaja Irmiri. Da. Bună ziua tuturor, mă numesc Mircea Imie, sunt uh, membru al Camerei Deputaților în România. Hyvää päivää. Minä edustan Romanian parlamenttia ja tänään kollegani kanssa osallistun tähän kokoukseen. Olen jo valmistellut eräitä asiakirjoja, joita me olemme jättäneet valiokunnalle. Nämä asiakirjat käsittelevät terveellistä ravintoa ja minun mielipiteeni ja kollegani mielipide kansanterveysvaliokunnan jäsenenä – Mehän käsittelemme näitä terveellisen ravinnon kysymyksiä. On seuraavanlainen. Me käsittelemme monia torjunta-aineita ja monia kemikaaleja päätyy ravintoomme. Tätä tulisi pyrkiä estämään. En nyt puhu pidempään. Kaikki asiakirjamme on jaettu osallistujille. Ja sitten Euroopan parlamentin jäsen Gerbrandi. Yes, thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat. Mitä tulee eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöön panoon, niin mielestäni se ei ole juridinen, vaan pikemminkin poliittinen ongelma. Ja tästäpä syystä mielestäni on hienoa keskustella täällä kansallisten parlamentaarikkojen kanssa tästä poliittisesta ongelmasta. Rakenteellisia ongelmia on ilmaantunut. Minä puhun täällä Euroopan parlamentin jäsenenä ja kun keskustelen kansallisten edustajien kanssa, niin puhun neuvoston kanssa. Ja neuvoston takaa löytyy 27 jäsenvaltiota, mutta neuvosto kiertävän puheenjohtajan johtamana ei kommentoi yksittäisen jäsenvaltion tilanteita, vaan se edustaa koko neuvostoa, joten on Euroopan parlamentin näkökulmasta aika lailla vaikeaa puuttua poliittisiin kysymyksiin, kuten eurooppalaisen lainsäädännön puutteelliseen täytäntöönpanoon. Ja tästäpä syystä me usein käännymmekin Euroopan komission puoleen, joka toimii sopimusten vaalijana. Ja toivomme, että komissio lähettäisi nuhtelivia kirjeitä jäsenvaltioiden suuntaan ja pyytäisi niitä panemaan eurooppalaista lainsäädäntöä täytäntöön. Mutta kyse ei ole ainoastaan poliittisesta ratkaisusta poliittiseen ongelmaan. Mielestäni ratkaisu löytyy siitä, että meillä on enemmän poliittista voimaa parlamentin puolella ja kansallisissa parlamenteissa. Kysymykseni ei siis ole osoitettuna suoraan komission jäsenille, vaan kansallisille parlamentaarikoille. Kysyisin teiltä, että kuinka usein te olette yhteydessä kansallisiin ministereihin – tiedustellaaksenne e, ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta? Minun mielestäni se on kaikin, kaikista kinkkisin kysymys ja ongelma. Ja budjetin valvontavaliokunnassa me olemme havainneet, että yksittäisten jäsenvaltioiden valtiovarainministerit käyvät täällä parlamentissa keskustelemassa meidän kanssamme lainsäädännön täytäntöönpanosta. Ja kansallisilta parlamentaarikoilta haluaisin nyt kuulla, mitä mieltä te olette siitä, jos tänne kutsuttaisiin kansallisten parlamenttien edustajia ja ministereitä siis? Kiitoksia. Niin, kolme minuuttia maksimissaan arvon kollegat, koska puheenvuoropyyntöjä on lukuisia. Seuraavana edustaja Ciota Romaniasta. Hänen kollegansa viittasi jo teihin, joten olkapa hyvä. Okay. Bună Cesar este numele meu. Hyvää päivää, olen Chota ja edustan Romanian parlamentin ympäristövaliokuntaa. Kun otetaan huomioon Romanian kokemukset veden hallinnossa eri paikallisalue- ja kansallistasolla ja sen mukaan ottaminen eri politiikoihin, kuten maatalouspolitiikkaan tai ympäristöpolitiikkaan, tilanne on sellainen, että meillä on kansallisella tasolla koordinointia, meillä on yhteisvaliokunta, joka toimii yhdessä ministeriön kanssa. Koordinaatio kaikkien viranomaisten ja käyttäjien välillä, jotka edustavat teollisuutta tai maataloutta PK-yritysten kanssa, jotta vakuutettiin ne siitä, että niiden etujen mukaista on, että käytetään hyvää jätepolitiikkaa. Me harrastamme kierrätystä, pyrimme ehkäisemään jätteitä ja rohkaisenkin komissiota todellakin jatkamaan sellaisen Euroopan puolesta, joka toimii tehokkaasti resurssien käytön suhteen. Veden kohdalla näin ei alun perin ollut. Vasta 2004 loimme vesihallinnon, joka todellakin käsitteli kaikkea veteen liittyvää. Olimme vähemmän sitoutuneita yhteistyöhön paikallisviranomaisten yksityisen kanssa, joten tässä meidän täytyy kyllä vielä paljonkin ponnistella. Haluaisin vielä rajatylittävä yhteistyö on aivan ratkaisevan tärkeää näissä molemmissa kysymyksissä, ja uskon, että tässä voitaisiin kyllä parantaa toimintaa tämänpäiväisestä. Vielä lopuksi, jos me haluamme, että luonnon voimavaroja kunnioitetaan, ympäristöä suojellaan ja näin myös taloudellisen kriisin aikana, niin silloin pitäisi olla käytössä vielä toinen mittausmenetelmä. Me tiedämme kaikki, että BKT ei ole kovinkaan hyvä mittavainen, kun otetaan huomioon ihmisen hyvinvointi. Sehän riippuu myös laadukkaasta ympäristöstä, siis ihmisten hyvinvointi. Ja siksi haluaisin eurooppalaisen aloitteen, ellei jopa maailmanlaajuista aloitetta – tämän suuntaisesti. Ja kysyisinkin komissiolta, mitä tämän asian suhteen on kenties tehty. Paljon kiitoksia edustaja Boren. Ja nyt puheenvuoro komission jäsenelle. Te voitte, mikäli mitenkään vain mahdollista, niin voisitteko vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Olkaapa hyvä. No, yritetään. Alkuun toteaisin vain sen verran, että miksi nämä pöydällä olevat asiat ovat meille ja teille Euroopalle niin tärkeitä, miksi puhumme vihreästä taloudesta, miksi tässä on hyötyä sekä ympäristön näkökulmasta katsottuna, mutta myöskin talouden kehittymisen ja kriisin näkökulmasta katsottuna. Jos katsotaan unionin tämänhetkistä tilannetta, niin Euroopan unioni on keskeinen tuoja energia-alalla, resurssien tuojana. Katsokaa kauppatasetta, se on ylijäämäinen. Eli palveluita ja tuotteita tuodaan, mutta tai siis palveluita ja tuotteita viedään, mutta energiaa tuodaan suuressa määrin. Eli jos katsotaan esimerkiksi näitä arvioita vuoden 2035 osalta, niin Euroopan energiariippuvuus tulee kasvamaan entisestään ja se on jo korkealla tasolla nyt ja se tulee kasvamaan yli 80 prosenttiin. Tämä on siis Euroopan energiajärjestön arvio ja Euroopan hintatason ja Yhdysvaltojen hintatason ero pienenee, mutta ero tulee olemaan edelleenkin olemassa. Eli Yhdysvalloissa energian hintataso pysyy alhaisempana kuin Euroopassa ja paljon alhaisempi kuin ö, Kiinassa. Ja me tuomme raaka aineesta kuusi kertaa enemmän kuin viemme. Jotakin raaka-ainetta tuodaan sataprosenttisesti. Jos otetaan huomioon se, että mitä tapahtuu vuosisadan alussa, eli monien raaka-aineiden hinnat ja energian hinta lähti nousukiitoon, ja arvioiden mukaan tämä suuntaus säilyy. Ja jos näin on, niin tämä täytyy huomioida myöskin omassa teollisuuspolitiikassamme. Eli nämä asiat täytyy huomioida. Jos sitä emme tee, niin silloin ajaudumme ongelmiin. Sitten käsittelemme asioita, joihin meillä ei ole oikeastaan minkäänlaista osaa eikä arpa. Eli Euroopan unionin kilpailukyvyn osalta me em, ongelman on se, että me emme lähde reagoimaan tilanteeseen, faktoihin, niitä emme huomioi laisinkaan, joten meidän tulee käyttää, käyttää uudelleen, kierrättää, eli pyrkiä resurssitehokkaaseen talouteen, tällaiseen kierrätystalouteen. Se on vastaus kysymykseen, että miten voimme olla vähemmän riippuvaisia ulkomaisesta tuonnista. Meillä on resursseja ja se on meidän henkinen pääomamme, jossa me olemme monilta osin edelläkävijänä. Meillä on hyvää tutkimus- ja kehityspolitiikkaa ja tätä voimavaraa tulisi käyttää hyväksi. Tähän meidän tulisi panostaa enenevässä määrin ja meidän tulisi luoda sellainen ympäristö, joka antaa meille kilpailukyvyn aseman – ja sitä kautta saamme myöskin varsinaista ympäristöä suojeltua. Jos tähän ei luoteta, niin silloin tulevaisuus ei näytä kovinkaan valoisalta, joten jos muita vaihtoehtoja ei ole, niin silloin on tartuttava tuumasta toimeen. Tätä resurssitehokasta kierrätyspolitiikkaa olen ajanut useampaan otteeseen. Se on järkevää hyvinä ja huonoina aikoina, koska näin voimme välttyä huonolta ajoilta. Sitten näihin itse kysymyksiin. Vesi, nitraatit ja yhteinen maatalouspolitiikka, johon Puolan kollega viittasi se, mitä sanoitte, pitää paikkaansa. Minä yritin vain todeta, että meillä pitää olla johdonmukaista politiikkaa, eli että maatalouspolitiikka liittyy läheisesti myöskin ympäristön suojeluun. Eli maksamme maanviljelijöille siitä, että he ovat saastuttamatta, mutta te taas haluatte ensin maksaa maanviljelijöille ilman, että he, että he tuottavat, ilman, että he huolehtivat ympäristöstä ja vedestä ja sitten kun saastuminen on tapahtunut, niin sitten maksetaan julkisista varoista nämä siivoamistalkoot, joten tästäpä syystä minä haluan näitä täydentäviä ehtoja käytettävän, eli kyllä manviljelijöidenkin täytyy tunnustaa olemassa olevat eurooppalaiset lainsäädäntöpäätökset. Eli meidän täytyy toimia mahdollisimman yksinkertaisesti mutta se edellyttää yksissä tuumin tapahtuvaa toimintaa. Yht, ilman yhteistyötä ei ole muita vaihtoehtoja kuin nämä nitraattidirektiivit ja muut. Minä haluan toimia siten, että suojellaan tätä pääomaa eli ympäristöä. Me kaikki haluamme juoda puhdasta vettä. Sitten Natura 2000. Uskoakseni tämä sopi paremmin tähän toiseen osaan keskustelusta. Sen verran kuitenkin sanon, että kun puhutaan kodifioinnista, olen samaa mieltä. Ympäristölainsäädännön kodifiointi on erittäin tärkeä asia. Mekin olemme panostaneet siihen. Me tiedämme, että jos lainsäädäntöä kehitellään vuositolkulla, niin jossain vaiheessa vaan kodifioitava. Ja tämä tapahtuu säännönmukaisesti Habitat 2009, IEA 2011 ja sitten rahoitus, jonka mainitsitte. Unionin tason rahoitus on tärkeää, mutta tietenkin kansallisella tason rahoituksellakin on merkityksensä. Veden hinnoittelu, se on yksi toiminta-ala. Sitä kautta voitaisiin tarvittavia unionin varoja saada käyttöön. Eli täytyy katsoa myöskin näiden ulkoisten kustannusten sisäistämiskysymykset ja sitten kaatopaikkaverot, johon tuli viitattua täällä. Ne ovat ihan älykätä asioita. Mutta kyse ei ole siitä, että me vain lähdemme korottamaan veroastetta, ei, vaan kyse on siitä, että me otamme käyttöön juuri näitä kaatopaikkaveroja ja muita, ja, mutta sitten yritetään vähän pienentää ö, työ työn verotusta. Minun mielestäni silloin mennään ihan oikeaan suuntaan. Joe valitettavasti jo lähti, mutta kirjasin hänen sanomansa ylös. Katsotaan sitä sitten myöhemmässä vaiheessa. Sitten ruotsalainen kollegamme, hän esitti erinomaisia kommentteja. Meillä on jätetavoitteet, me tarkastelemme asiaa uudemman kerran ensi vuoden puolella. Fosforiasia on tapetilla. Toivottavasti jo tämän vuoden puolella meillä on ehdotus pöydällä. Sitten keskustelemme elintarvikkeista. Siihen liittyvä tiedonanto on tulossa. Ja erityisesti elintarvikkeiden tuhlaaminen, poisheittäminen, se on tärkeä osa-alue. Ja silloin kun laadimme omaa ehdotustamme suunnitelmaa, niin veden uudelleen käyttö oli yksi näistä puutteellisista toiminta-alueista, joten siihen tulemme päät- tulemme puuttumaan. Eli nämä mainitsemanne kolme asiaa ovat mainittuna. Sitten makrotaloudelliset alueet, se on hyvä asia. Siksi Baltian maat ja Tonavan alue voivat tehdä tiivistä yhteistyötä. Eli kaikkea ei tarvitse toteuttaa EU-tasolla, vaan rajat ylittävällä ta- tasolla täytyy tehdä tätä yhteistyötä, koska muuten järjestelmä ei toimi. Ja meidän täytyy ottaa huomioon juuri tämä rajat ylittävä ulottuvuus. Muuten asioita ei saada ratkaistua. Yhteistyöllä kaikkien ongelmat saada ratkaistua. Ja tämä kommentti kalastuspolitiikan liittyen oli erinomainen. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä parlamentissakin on sanottu. Sitten Diansin, Janin kommentti liittyy enemmänkin kansallisiin parlamentteihin ja heidän toimintaansa, mutta ne ovat oikeita kysymyksiä, oikeita kysymyksiä. Jos teemme EU-tasolla mitä lystäämme, niin silloin emme saa mitään aikaiseksi, ei parlamentissa eikä komissiossakaan. Ja sitten lyhyesti jätehallintokysymyksiin. Tämä täytyy pitää mielessä kun pohditte mitä sanoin alkuun. Niin meillä on puitedirektiivi, jossa sanotaan, että meillä on tämä jätehierarkia ylhäällä, eli jätteen täydellinen välttäminen. tästä syystä jäsenvaltioiden täytyy esittää jätteiden syntymisen estämisohjelmia, sitten uudelleenkäyttö, kierrätys ja sitten polttaminen ja sitten kaatopaikkojen käyttö. Hyvä on se, että ongelmien kimpussa taistelleet kaupungit ja maat vielä muutama vuosi sitten olivat aika hankalassa asemassa, mutta nyt hyvin lyhyessä ajassa ovat saaneet todellisia muutoksia aikaiseksi, mutta se edellyttää äh, tukitoimenpiteitä ja oikeita ratkaisuja. Silloin jäte ei ole enää ongelma, vaan eräänlainen ö, yritysten toiminnan perusta. Jos tälle tielle lähdetään, niin silloin tapahtuu hyviä ja silloin voidaan myöskin hyvin nopeasti kehittyä. Näin olemme oppineet monista kansallisista muutoksista. Mutta tämä ei ole välttämättä hirveän houkutteleva vaihtoehto. Siihen tarvitaan julkista tukea, mutta tärkeää on saada rattaat pyörimään. Ja mitä tulee maatalous- ja ympäristöjärjestelmiin, siihen brittikollegamme viittasi puheenvuorossaan. Toden totta, varoja ei ole enää niin paljon käytettävissä, mutta ei nyt hirveän vähän. Osa toimista rahoitetaan ykköspilarin kautta ja teillä on kakkospilarin puolella enemmän toimintamahdollisuuksia. Sanoin vain, että tämä joustavuus antaa toimintamahdollisuuksia, mutta myöskin ongelmia saattaa syntyä, joten teidän täytyy kotopuolessa sanoa hallitukselle, että järjestelmiin ei juurikaan puututa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kakkospilarin varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja laaja-alaisesti hyväksi. Sitten Chris. Niin nämä täytäntöönpanon neuvostokokoukset, vuosittaiset sellaiset. Mielenkiintoinen ajatus, mitenköhän neuvosto sanoo siitä. Mutta yksi mielenkiintoinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, juuri kun tänään keskustelemme vedenlaadusta, niin juuri tämä, tänä päivänä meillä oli hankalat neuvottelut juuri vesilainsäädäntöön liittyen. Aja-asiat on saatu jo kuntoon. No, päivän paras uutinen ja onnittelut teille. Richard, tiedät, miten hankalasta kysymyksestä tässä oli kyse ja miten tärkeää on todellakin ryhtyä tuumasta toimeen ja saada toteutettua ne toimet, joista olimme oikeastaan samaa mieltä. Olihan minulla jo varasuunnitelma ja varavarasuunnitelma jo valmiina, mutta hyvä uutinen, kiitoksia. Sitten Saksan liittopäivien kollega keskeisimpiin asioihin täytyy paneutua, niin kuin alustuksessani totesin. Me emme voi lähteä kaikkia asioita hoitamaan ja käsittelemään. Ja tästäpä syystä olemmekin sitä mieltä, että jäsenvaltiot toimivat eturintamassa ja kompromiss, komissio yrittää vain varmistaa, että toiminta on johdonmukaista EUn laajuisesti. Näin komission työtaakka pienenisi ja jäsenvaltiot alkaisivat luottaa toisiinsa. Se on erittäin tärkeä asia. Keskinäinen luottamus on tarpeen, koska muuten syntyy ongelmia. Kansalaisten täytyy luottaa hallituksiin ja hallitusten pitää luottaa toisiinsa. Tähän pitäisi päästä. Ja sitten maaperän direktiivi, siinä näkemykset ovat erilaiset, mutta minun mielestäni se on tärkeä direktiivi. En tiedä miksi Saksa hankaa vastaan. Saksa on oikeastaan yksi kolmesta, jotka toimivat mallikkaasti, joten Tärkeää olisi päästä tasapainoiseen lähtötilanteeseen Euroopan laajuisesti. Mutta ilmeisesti te olette kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan unionin tason toimien kautta elämäni muuttuu hankalammaksi, mutta minä en sitä nyt oikein ymmärrä. Me yritämme tietenkin saada teidät vakuuttuneeksi vasta, vastakkaisesta ratkaisumallista. Niin, mitä tulee sitten näihin käsisuihkuihin ja muihin kysymyksiin, niihin en paneudu, mutta yksi asia, jonka halusin mainita, on se, että yksi lähes ilmainen vaihtoehto on se, että me säästäisimme viisi, jos säästäisimme 15-20 prosenttia käyttämästämme vedestä, niin sitä kautta saadaan melkoisia säästöjä aikaiseksi, mutta tiedän, että teillä on huonoja kokemuksia. Ja Ongelmia on komissio käsiteltävä silloin, kun ne esiintyvät, tulevat esille, mutta meidän, me olemme tulleet sellaisen tulokseen, että välttämättä kansalaiset eivät pidä tätä ratkaisumallina. Minun mielestäni meidän tulisi käyttää kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia, jotka muuttavat tilannetta parempaan suuntaan, mutta välttämättä kaikki eivät ole aivan täysin samaa mieltä. Ja sitten Flaamiparlamentin kommentti. Olet aivan oikeassa. Tähän meidän tulee panostaa. Te esitette hyviä kommentteja. Elinkaariajattelukysymykset ja taloudelliset instrumentit ja muut, niihin en puutu sen kummemmin. Ja uskoakseni Euroopan parlamentin jäsen viittasi puheenvuorossaan siihen, että nämä siirtymäkauden tavoitteet eivät tule täytetyiksi. No, tilannehan on se, että usein monet jäsenvaltiot ajautuvat ongelmiin, kun määräaika on koittamassa. Välttämättä ei ole toimittu juuri laisinkaan moneen vuoteen, eikä EU-varoja ole käytetty sataprosenttisesti hyväksi, vaikka ne oli tarkoitettu juuri tämän tyyppisiin tapa, tapauksiin. Katsotaan, minkälaisia ongelmia ilmenee, mutta mikäli päästään yhteisymmärrykseen asioista, kuten siirtymäajoista, niin meidän ei tulisi pelätä sitä, että ei saada lainsäädäntöä transponoitua, vaan katsoa tulevaisuuteen ja varmistua siltä, että varmistua siitä, että näihin tavoitteisiin päästään. Ja sitten tehostettu naapurusyhteistyö, se on tärkeä asia. Virolainen kollega viittasi tähän puheenvuorossaan. Siihenkin olemme paneutuneet komissiossa. Ja Portugalin kollega totesi, että ei kannata painostaa jäsenvaltiota, vaan saada he vakuuttuneeksi. Näinhän me teemme. Mutta yksi asia, joka on nyt ilmeisesti ymmärretty väärin. Jos te uskotte, että komissio ei lainsäädäntötyötä valmisteltaessa ole havainnut jäsenvaltioiden välisiä eroja, niin olet aivan väärässä. Tästä syystä meillä on käytössä näitä siirtymäaikoja. Näin kansalliset eroavaisuudet ja ongelmat voidaan huomioida myöhemmässä vaiheessa jäsenvaltioiden ei kannata tulla valittamaan. Kyllähän komission jäsenten velvoitteena on tehdä kaikki hänen käytettävissään olevat toimet. Kansainvälisesti EU pitää tietenkin olla aktiivinen. Olen kanssani aivan täysin samaa mieltä. Ja sitten Itävallan kollegan esittämä kysymys siitä, että miten voitaisiin saada enemmän tietoa näistä jäsenvaltioiden toimista. Silloin kun käyn kansallisella tasolla vierailulla, niin silloin tämä tyyppisiä kysymyksiä otetaan esille. Mielestäni teidän kommenttinne oli ihan hyvä. Täytyy katsoa, miten tätä järjestelmää voitaisiin systemaattisemmin käyttää. Eli että ymmärretään, mikä rooli parlamentilla on ja että te voitte käyttää asemaanne tehokkaammin hyväksi. Eli tämä oli positiivinen kommentti. Me emme missään nimessä tule sitä unohtamaan. Sitten vielä lopuksi luksemburgilaisen kollegamme kommenttiin. BKT-asia on ollut esillä. Jos raportointi ei toimi kansallisella tasolla yrityksistä kirjanpitoyksikköön suuntaan, niin silloin on tietenkin selvää, että hallitukset eivät voi tehdä informoituja päätöksiä. Me tiedämme, että joskus järjestelmä on vain hitaampi kuin mitä me toivoisimme sen olevan, mutta OECD, Maailmanpankki, ja muut puhuvat asiasta ja siirtyvät juuri tähän suuntaan. Me tarvitsemme todellakin ö, sitoutunutta, mutta valitettavasti tässä nyt ollaan edetty näin hitaasti. Tämä nyt oli vähän pidempi tämä vastaukseni, mutta yritin vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia. Genau. Kiitoksia Janos. Kyllä, kyllä. Aplodin paikka. Kuten Huomaatte arvon kollegat, tässä on komissaari, jonka mielellään näemme täällä valiokunnassamme, koska hän vaivautuu antamaan myöskin yksityiskohtaisia vastauksia. Hän antaa selkeitä kommentteja. Hän tietää, mistä tullaan, missä ollaan ja minne mennään. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia, että teillä oli aikaa keskustella täällä meidän kanssamme näistä kysymyksistä. Näin kansallistakin parlamenttien edustajilla oli mahdollisuus keskustella teidän kanssanne. Valitettavasti kaikki halukkaat eivät saaneet puheen aikaa. Se olisi edellyttänyt koko päiväistä kokousta, mutta toivoisin, että tässä toisen osan käsittelyn yhteydessä pääasiallisesti ne saisivat puheenvuoron, jotka eivät ole vielä saaneet äntään kuuluviin. Viiden minuutin tauko, käydä vähän jalottelemassa ja sitten jatketaan aiheella luonnonsuojelun Yes, if everybody would be so kind to take this. No niin, voisitteko istuutua? Niin pääsisimme aloittelemaan. Me haluamme nimittäin kuulla myöskin Jacqueline McLeodia. So, my name is Carl Schlüter. I'm... Nimeni on Carl Schlüter. Korvaan tässä hetken ajan puheenjohtajamme. Nyt keskitymme luonnonsuojelulainsäädäntöön ja vieraanamme on Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Jacqueline McLeod. Olkaapa hyvä. It's a great pleasure to be able to speak with you. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. On suuri ilo olla puhumassa teille tänään. Osittain siksi, että viraston tehtävänä on tarkastella politiikkojen toimeenpanoa. Ja uskon, että tässä oli jonkin verran keskustelua nimeämisestä ja häpeämisestä, mutta minä haluaisin käyttää mieluummin termejä, nimetä ja kiittää. Eli tuoda esiin niitä, jotka toimivat hyvin ja välillä ähm, kartoittaa näitä valkeita alueita, joilla tietoa ei vielä ole. tämä on toiminta, joka aina on tuottanut tulosta ja ministeriöt hyvin nopeasti esittävät kysymyksiä siitä, miksi kartta on valkea jonkin maan kohdalla. Eli tämä ei ole mikään kovinkaan suuri rangaistus, jota joudumme käyttämään. Tänä iltapäivänä haluaisin keskittyä luonnonsuojeluun. Eräissä maissa on hyvin tarkkoja lainsäädännöllisiä välineitä. Toisissa ne ovat taas ennemminkin lainsäädäntöön sisältettyjä. Tämä on jotakin, mitä minä haluaisin käsitellä. Luonnonsuojelu on jotakin, mitä me olemme tehneet kauan aikaa, yli 20 vuotta tietyissä tapauksissa. Meillä on Habitat-direktiivi ja luon, äh, lintudirektiivi. Ja nämä ovat todellakin luonnonsuojelun, ympäristön suojelun selkärankaa, kun me raportoimme siitä, kuinka tuloksia on saatu aikaan. Tulostaulukot eivät ole kovinkaan hyviä. Erityisesti me näemme, että tietyn tyyppinen efekti on aiheutunut, lainsäädäntöä on tarkasteltu erillään muusta lainsäädännöstä, erityisesti kun tarkastelemme ähm, 2020 strategioita meidän täytyy pohtia siitä, kuinka lainsäädännön osat sopivat yhteen, eivät vain toistensa kanssa, mutta myöskin eri alueellisten politiikkojen kanssa. Tässä haluaisin kestellä sitä, kuinka näitä haasteita kansallisella tasolla tulevaisuudessa tarkkaillaan. Ne tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin menneisyydessä. Nämä ovat hyvin monimutkaisia, hankalia ongelmia. Niihin ei välttämättä ole yksinkertaista ratkaisua. Ehkäpä me tarvitsemme toisen tyyppisiä toimijoita, jotta voisimme ratkaista nämä ongelmat. Jos hyvin lyhyesti kävisin läpi niitä viestejä, joita haluaisimme välittää. Natura 2000 on esimerkki. Euroopan ulkopuolelta nähtynä tämä on hyvin vaikuttava lainsäädännön osa 18 prosenttia maa-alasta, joka kattaa 750 000 neliökilometriä. Tämä on kaikkein suurimpia olemassa olevia suojelualueita numeroissa mitattuna. Tämä on hyvin vaikuttavaa, mutta tuoko se todellakin tuloksia? Me tarkastelemme eri kansallisten viranomaisten toimittamia tietoja esimerkiksi artiklan 17 mukaisesti. Ja näistä tiedoista tuli esiin sen tyyppinen varoitus, että kaikissa jäsenmaissa oli kyllä toimeenpantu Natura 2000, mutta se ei välttämättä suojellutkaan eri lajeja ja luontotyyppejä. Kun me tarkastelemme näiden lajien ja luontotyyppien suojelua me näemme, että lähes neljäs osa eri lajeista, ähm, kun otamme huomioon nisäkkäät, kalat ja niin edespäin, ovat ähm, katoamisuhan alla. 60 prosenttia eri luontotyypeistä ovat vaikeassa tilanteessa ja nämä kuuluisat maa, lajit ovat kohdanneet jo puolelta osalta lajeja katoamisuhan. Eli kun tarkastelemme näitä tietoja, näemme, että vaikkapa ohjelmaa on toimeenpantu, tulokset eivät vastaa meidän tavoitteitamme me voimme esittää aina erityyppisiä argumentteja näiden ongelmien pohjalta. Erät argumentit ovat taloudellisia. Natura 2000 kohdalla tiedämme, että se tuo Euroopalle noin 200 miljardin hyödyn. Eli todellisia argumentteja on olemassa, mutta hyvin paikallisella tasolla näemme, että ehkäpä toisenlaiset välineet, toisenlaiset verotukselliset välineet, vivut, joita voimme käyttää. Ja se, että käytämme todellakin äh, selityksiä, jos kerromme, mitä tapahtuu, kun tietty laji tai luontotyyppi katoaa tehoa paremmin. Jos te vierailette Euroopan ympäristöviraston äh, nettisivuilla, näette, kuinka eri jäsenmaat ovat onnistuneet näissä toimeenpanokysymyksissä ja kysymyksissä te saatte myöskin kaikki nämä ennusteet, mutta tämä ei kerro teille sitä, kuinka nämä politiikat tulevat kohtaamaan yhä haastavampia ympäristöjä tulevaisuudessa. Tässä en puhu siitä, että maatalouden tai muiden seikkojen vuoksi menetämme luontotyyppejä. Nämä ovat normaaleja prosesseja, joissa me pyrimme vähentämään syntynyttä menetystä. Tarkoitan tässä sitä, että jos tarkastelemme esimerkiksi vedenlaatua tai ilmanlaatua, nämä kysymykset, joita käsittelitte aikaisemmin komission jäsenen kanssa, ovat vaikuttamassa. Meidän luontopääomamme taantuu fyysisten syiden biologisten prosessien seurauksena ja politiikkamme taistele, jotta pysyisi tämän muutoksen perässä. Me emme pysty etenemään niin nopeasti, että voisimme tämän tavoitteemme saavuttaa. Mitä voisimme sitten tehdä? Lainsäätäjinä teillä on velvollisuutenne velvollisuutena on taata se, että toimeenpano tapahtuu, mutta meidän tulee olla myöskin älykkäitä. Tämän tyyppisessä tilanteessa kyseessä on todellisen arvon erosiosta taloudelle aiheutuvan arvon taantumasta. Tästä haluaisin puhua. Kansalaisten roolista. Monissa maissa luonnonsuojelu on jotakin, mistä kansalaiset ovat erittäin kiinnostuneita. He pitävät luonnosta erittäin paljon tai ymmärtävät ainakin, että tämä on asia, jonka voivat konkreettisesti nähdä, havainnoida, päinvastoin kuin esimerkiksi ilmanlaatu. Luonto on jotakin, minkä kansalaiset ymmärtävät, ja kansalaisten liikkeelle saaminen, tämähän on usein toi seikkana jarruttavana seikkana kansallisella tasolla. Meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä osallistumissa toimintaan ja minä uskon, että luonnonsuojelu on yksi niistä aloista, joissa viranomaiset voivat olla varovaisempia ja ennakoida sitä, mitä kentällä on tapahtunut. Monissa maissa, Tanskassa, Ruotsissa, Unkarissa, Yhdysvalloissa kuningaskunnassa, Italiassa ja Espanjassa kansalaiset ovat ryhtyneet tarkkailemaan eri lajien säilymistä ja myöskin erityisesti vieraslajeja. Nämä lajit aiheuttavat 20 miljardin kulut. Ne aiheuttavat ne ovat ähm, mahdollisesti vaarattomilta vaikuttavia vieraslajeja, mutta ne vaikuttavat kotoperäisiin lajeihimme ja ne itse asiassa muuttavat luontoympäristöä niin, että tämä vierasperäisten lajien lainsäädäntö tulee varmasti tulevaisuudessa olemaan hyvin tärkeä, ja ellei sitä oikein toimeenpanna, se voi vaarantaa muuta ympäristölainsäädäntömme saavut- tavoitteiden saavuttamista. Haluaisin sanoa, että kulut eivät ole syy olla toimimatta tässä väittäisin, että toimimattomuudella on vakavampia seurauksia myöskin ilmastoon liittyen ilman mahdollisuuksia nauttia puhtaasta vedestä ja muista seikoista. Monet asiat, joita me toteutamme ilmanlaadun, veden laadun, energian, ilmaston suhteen, ovat sen tyyppisiä, että niitä yksinkertaisesti ei voida saavuttaa. Uskon, että tässä meillä on tällaisen melko epä määräisen biodiversiteetin, jota monet ihmiset eivät ymmärrä, ähm, sen ja luonnon välillä konkreettinen linkki. Tarkoitan, että ongelmien ratkaisu tarkoittaa sitä, että me emme tee erillistä työtä niin, että ilmansuojelu ja vedensuojelu ihmiset tekevät erillistä työtä ja jäteasioista tai maankäytöstä vastaavat omaansa. Tämä koskettaa myöskin metsäalaa, maanviljelyalaa ja koko Eurooppa. Meillä ei ole mitään yhtä ratkaisua, joka soveltuu kaikille. Ja tässä toimintasuunnitelmamme osoittaa, että alueellinen lähestymistapa on se, jota meidän tulisi vahvistaa sen sijaan, että pyrkisimme luomaan aina lainsäädäntöä, joka sopii kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia te olette aika vaatimaton, ette yrittäneet edes mainostaa omaa virastoa, joten minä hoidan sen puolen. Minä käytän paljon teidän tarjoaminen tilastotietoja omissa puheissani ja oppiakseni enemmän asiasta. Ja täältä salista löytyy myöskin näitä kertomuksia muun muassa Euroopan suojeluista alueista ja sitten yhdyskuntajäte raportti, eli tämän tyyppistä materiaaleja löytyy, joten minä halusin vielä hiukan mainostaa virastoanne, koska minä olen ahkera materiaalinen käyttäjä. Ja nyt kommenttien vuoro. Much more shy this time around. No nyt ollaan kyllä paljon vaisumpia kuin edellisen kierroksen aikana. Greece. Special Permanent Comment on Environment Protection and that's Dr. Yes. Okay. Yes. So the first speaker is from... Ensimmäisenä puheenvuoron saa kreikkalainen kollegamme Theodora Afirinopoulou. Olkaa hyvä. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Κοίταξε, puheenjohtaja. Mielestäni tämä on aivan erityisen kiinnostava puhe. Siis tämä oli kiinnostava puhe. Haluaisin palata hiukan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, kun puhuin tarveesta pitää ihmiset tiedon tasolla, mitä tulee Natura 2000 verkostoon, samoin muihin suojeltuihin alueisiin, joilla on luonnon kannalta merkitystä tai luonnon kauneuden kautta merkitystä maatalous, maanviljelysmaan käyttö on, saattaa olla ongelma, samoin uusiutuvat energianlähteet, matkailu ja niin edelleen. Kaikki nämä kilpailevat samasta maa-alasta. Meidän pitääkin varmistaa, että kun näitä asioita käsitellään – nimittäin varsin suuri osa Kreikan maaperää kuuluu Natura 2000. Mitä tulee näiden alueiden suojeluun, meidän pitää myös puhua luonnon katastrofeista. EUn rahoitusvälineet tähän mennessä sitä katastrofien yhdessä ovat olleet pikemminkin humanitaarista apua kuin ympäristöapua tai luontoon liittyvää apua. Haluaisin, että näitä asioita tarkastellaan hiukan eri näkyvyyden perspektiivistä kuin pelkästään so- humanitaarisuuden periaatteesta. Tarvitaan myös varoja, joilla käsitellään katastrofeja. Meidän pitäisi ehkä tehdä enemmän kuin tähän mennessä on tehty ja suojella enemmän luonnon alueitamme. Esimerkiksi Kreikassa 2007 vuoden luonnonkatastrofien jälkeen EU arvioi vaikutuksia luontoon ja vahingot todettiin yli viideksi miljoonaksi euroksi. Me saimme vain kaksi miljoonaa euroa, emmekä vieläkään ole pystyneet korjaamaan äh, vahinkoa, jota Natura 2000-alueelle syntyi metsäpalojen yhteydessä. Sitten pitäisi olla myös merien luonnon monimuotoisuutta. Sitten tällaiset aggressiiviset vieraslajit, mer- merissä, erityisesti lähimeressä, läheinen meri meille, ja se vaarantaa, ää, tällainen vaarantaa luonnon monimuotoisuuden pysyvyyden. Tähän vaikuttaa myös meriliikenne, samoin maatalous on äärimmäisen merkittävässä roolissa. Meidän pitäisi huolellisesti tarkastella merialueen huononemista ja ma- maailmantasolla tai Euroopassa meillä ole vieläkään arvioineet kunnolla merten luonnon monimuotoisuutta ja ehkä jopa menetämme tämän kaiken rikkauden ennen kuin olemme tästä kaikesta oppineet ja tunnemme kaikki eri aspektit merien ekosysteemeissä. On kaksi ehdotusta, jotka tekisin tässä hengessä. Ensinnäkin, mitä tulee luonnon monimuotoisuuden suojeluun yleensä ja sitten myös katastrofien yhteydessä kun arvioidaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta, tässä on toimittu biodiversiteettipankkien kautta. Ja kyseessä on tietysti luonnon monimuotoisuus, joka kärsii näistä katastrofeista. Haluaisin nähdä enemmän ennaltaehkäisevää toimintaa ilmastonmuutoksen yhteydessä. Sehän on yksi pääuhista luonnon monimuotoisuudelle tietenkin. Ja mitä tulee sitten merten habitaatteihin. Olisi hyvä, jos voisimme miettiä jonkinlaista tarkkailukeskusta, jossa käsiteltäisiin aivan erityisesti merten biodiversiteettikysymyksiä ja erityisiä suojelukohteita. Ei vain valtameret olisi kohteena, vaan myös joillakin alueilla kalastus voitaisiin kieltää. Sitten vielä sanoisin, että EU todellakin täytyy pohtia pohtia sitä, että sillä olisi omat yksinomaiset talousalueensa niin, että ne olisivat eurooppalaisia alueita, niin että voitaisiin sitten myös suojella merten luonnon näillä alueilla. Kiitoksia. Inopulu. Äh. Paljon kiitoksia. Pyydän anteeksi, että en voinut seurata tätä toisen osion ensimmäistä osia. Niin, Karl Schlüter, kiitokset, että aloitit tämän puolestani. Puhelimesi jäi tänne ylös. Ja nyt Ruotsin riksdagen edustaja Jelmeret, olkaa hyvä. Lagsmateriaalet här handlar ju lite om ambitionerna från medlemsstaterna. Kiitoksia. Tässä tekstissä näemme jotakin, joka koskettaa jäsenmaiden kunnianhimoja. Tässä haluaisin esittää huomion siitä, että Ruotsin parlamentissa me tarkastelemme ympäristötavoitteita. On hyvin tärkeää, että meillä on kansallisia tavoitteita ja myöskin Euroopan unionin toimia, jotka liittyvät esimerkiksi Natura 2000 ja tämän lisäksi muita kansainvälisiä sitoumuksia. Niiden tulisi liittyä toisiinsa mutta välillä niissä on ristiriitaisia tavoitteita, ristiriitoja eri tasojen välillä, eri ympäristöllisten tavoitteiden välillä, esimerkiksi erotteluja, jotka ovat erilaisia ilmasto- ja biodiversiteetin aloilla. Ja luonnollisesti meidän tulisi tarkastella parasta tapaa tulkita tai siirtää näitä tavoitteita kansalliselle tasolle. Niiden täytyy olla kustannustehokkaita ja tehokkaita muutenkin. Kun tarkastelemme muita maita, näemme, että maat reagoivat hyvin erilaisin tavoin, kun tarkoituksena on suojella luontoa. Erilaisia kategorioita on olemassa. Ruotsissa ja Suomessa esimerkiksi 10 prosenttia kansallisesta alueesta on suojeltu Saksassa jopa 60 ja Alankomaissa 25, eli arviointi on tehty hyvin erilaisilla tavoilla. Ruotsi on ollut hyvin rajoittava esimerkiksi metsäalueen suojelussa, ja meidän tulisi luonnollisesti oppia toisiltamme näiden tavoitteiden suhteen. Meidän tulisi tasoittaa eri eroja niin, ettei kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden välillä ristiriitaa. Two more speakers. Paljon kiitoksia. Sitten vielä kaksi puheenvuoroa Euroopan parlamentin puolelta, Estrella ja Franco. Muita kansallisen parlamenttien puheenvuoropyyntöä ei ole. Neljä kollegaa eivät ensimmäisellä kierroksella saaneet puheenvuoroa. Kollegat Burzai, Gorzika, Snoi sekä Arkit. He eivät saaneet puheenvuoroa, mutta jos nyt haluatte sanoa jotain tämän toisen kierroksen aikana, niin olkaa hyvä vaan. Mutta ensimmäisenä puheenvuoro saa kollega Estrela. Eh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin onnitella teitä tästä seminaarin järjestämisestä. Tähän asti on viime aikoina keskusteltu liikaa talous- ja raha-asioista ja nyt me olemme ikään kuin tasapainottamassa asioita, eli että muutkin tärkeät asiat saavat riittävästi huomiota osakseen. Kuten kollega McGlade totesi, biodiversiteetin merkitys on keskeinen Tästäpä syystä Euroopan unionin kaikissa politiikoissa monimuotoisuus on huomioitava, erityisesti nyt kun YMPtä ollaan uudistamassa ja kun yhteistä kalastuspolitiikkaa ollaan uusimassa. Tulevat monivuotiset rahoituskehykset, niihin pitää varata riittävästi varoja monimuotoisuuden varmistamiseksi vuoteen 2020 mennessä. taloudellisesti ja ympäristöteknisesti tästä on hyötyä, sille jos me menetämme luonnon monimuotoisuuden, niin se saattaa maksaa jopa 7 prosenttia BKTstä vuoteen 2050 mennessä. Kun katsotaan Natura 2000 budjettia, se on 200-300 miljoonaa per vuosi ja se on melkoinen summa. Me tarvitsemme näitä varoja Natura 2000 varten, mutta yhtä lailla varoja tarvitaan myös siihen, että voimme varmistaa eurooppalaisen lainsäädännön toteuttamisen, muun muassa vesidirektiivin, luontodirektiivin ja meristrategian toteuttamiseksi. Aloitteet ovat toki tarpeellisia. Sitä kautta voidaan vihreitä infrastruktuureja ja geneettisiä resursseja käyttää ja puuttua myöskin vieraslajeihin aiheuttamaan ongelmaan. Lopuksi toteaisin, että jos haluamme saavuttaa biodiversiteettitavoitteet, niin se edellyttää kattavia kunnianhimoisia rahoituskelpoisia ohjelmia ja hankkeita. Ja lisäksi meidän täytyy valistaa kansalaisia. Kansalaisten on ymmärrettävä, mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on. Tämä liittyy myöskin ravitsemukseen, vaatetukseen – rakennustekniikkaan, energiatehokkuuteen. Kaikki nämä asiat liittyvät myöskin biodiversiteettiin. Monimuotoisuuden kautta elämä on mahdollista. Kiitoksia. Mrs. Estrella is... Oikein paljon kiitoksia, kollega Estrella. Onko täällä vielä muita, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoroa, mutta jotka eivät tulleet mainituiksi? Olkapa hyvä. E, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Tadeusz Arkit, e, Parlament mm, e, Rzeczpospolitej Polski. Kiitoksia. Olen Uus Arkit Puolan parlamentista ja parlamenttimme ympäristövaliokunnasta. Haluaisin myös viitata aiheeseen, josta aikaisemmin keskustelimme. Nämä kaikki asiat kuitenkin liittyvät toisiinsa, koska se, mitä tehdään esimerkiksi jätehuollon kohdalla, liittyy myös luonnonsuojeluun. Viime aikoina Puola on todellakin vakavasti ottanut jätehuollon kunnissa ja kaupungeissa meillä on tällainen pysyvä komitea, joka seuraa säännöllisesti alaa. Olemme hyväksyneet myös, myös kolme uutta lakia, joilla asetetaan jäteiden käsittelysäännöt. Se on tavallaan jätehuollon perustuslaki, jos näin voidaan sanoa. Mielestäni Puolassa me haluamme hyväksyä tämän direktiivin ei vain siksi, että on aivan välttämätöntä siirtää tämän kansallisen lainsäädäntöön, mutta senkin takia, että olemme syvällisesti vakautuneita, vakaut, vakuuttuneita siitä, että nämä säännöt hyödyttävät ympäristöämme. Meidän pitää panostaa energian mm, uudelleenkäyttöön ja tiettyjen aineiden uusiokäyttöön, jota löytyy jätteistä. Haluamme toimia näin omassa maassamme ja mm, haluaisin vielä viitata siihen, mitä komission jäsen Potosnik sanoi. Olemme täysin tietoisia siitä, että itse asiassa tässä on kyse uudesta talouden sektorista. On ma- mahtava tilaisuus pystyä luomaan uusia työpaikkoja ja edistää taloudellista kasvua, koska kaikilla meillä on tämä mielessä sitten, kun ryhdymme suuriin infrastruktuuriinvestointeihin. Huolimatta kriisistä ja ehkä juuri kriisin takia todellakin kannattaa ottaa huomioon nämä eri seikat, jotka liittyvät ympäristön suojeluun. Ympäristön suojelu on tilaisuus paremman elämän puolesta meille kaikille – jos saadaan aikaan terve ympäristö tätä kautta ja myös pystytään synnyttämään uusia työpaikkoja. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Franco. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia puhujalle puhujalle tästä erittäin hienosta alustuksesta. Minä ähm, seuraan seitsemättä ympäristötoimintaohjelmaa ja näihin tietoihin perustuen mielestäni olisi erittäin tärkeää luoda eurooppalaisia toimia, mutta myöskin tehdä yhteistyötä kansainvälisillä tasoilla, kuten EPPS, joka huolehtii biodiversiteetistä. Tässä ajattelen myöskin sitä, että ympäristöpolitiikka on erittäin tärkeä Euroopan unionissa. esimerkiksi ehdottomasti tehdä eteläisten naapurimaiden kanssa yhteistyötä. Kiitoksia. Mr. Franco, are there... Paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin saanen esittää teille, kollega McLeod, vielä yhden kysymyksen. Minä toimin biodiversiteettistrategiaan käsittelyn yhteydessä esittelijänä, ja yksi asia pisti mieleen – Nimittäin se, kuinka tärkeää on linkittää biodiversiteetti muihin politiikan aloihin, erityisesti maatalouspolitiikkaan, koska maanviljelysala on noin 50 prosenttia Euroopan unionin maa-alasta – Mutta kuten täällä kuulimme, niin yhteisen maatalouspolitiikan viherryttäminen on vesittymässä tässä ja kysyisinkin nyt teiltä, että mitä se tarkoittaisi monimuotoisuuden näkökulmasta katsottuna. Ja kotimaassani Alankomaissa havaitsin, että silloin kun hallitus ei panostanut luonnonsuojeluun, niin silloin EUn juridinen kehys tarjosi jonkinlaista oikeusvarmuutta maan kansalaisille, sillä EU oli velvoittanut meidät suojelemaan luontoa. Siinäpä kaikki, joten olkapas hyvä, kollega McLeod. What I would like to do is... Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan haluaisin tarttua tähän viimeiseen keskuskysymykseen, koska se liittyy moniin muihinkin. Ajatus siitä, että kansalaiset kääntävät katsensa Eurooppaan, jotta se hoitaisi heidän lähiympäristöään, ehkä, on ehkä isoin haaste, joka jäsenvaltiolla on kansallisella tasolla, koska yhä enemmän ongelman laajuus se paikasta Euroopan tasolle – joskus ohittaa tämän kansallisen keskustelun jopa, ja siksi on tällainen huolellisuusvelvollisuus, miten tätä keskustelua käy, erityisesti luonnonsuojelusta, joten yksi viraston tehtävistä suoraan sanottuna on olla tiukkana sen suhteen, mitä kutsuisin tähän viitekehykseen Euroopassa. Se on, siinä kyseessä on Kreikan ongelma. Jos ei ole hyvin määriteltyjä omaisuussuhteita eikä hoida metsitystä tämän lain mukaan. Ei koskaan saa sellaista järjestelmää, joka suojaa kansalaisia tulipalolta. Siis yksi asia, joka edelleenkin on meille tärkeää, jota jatkamme, on varmistaa, että rajat mm, tontinjako toimii, koska tällä tavalla kansalaiset ymmärtävät paremmin, miten EU-lainsäädäntö toimii kansallisella tasolla. Sitten toinen seikka, joka on varsin tärkeä, miten, miten muutetaan yhteinen maatalouspolitiikka, mitä se tarkoittaa minulle lähiympäristössä, niin me olemme voineet nähdä viimeisen kymmenen vuoden aikana, kuinka vaikeaa on siirtää tietoa tieteenalalta, jota kuitenkin tarvitaan, että päästään globaalilta aivan paikallisiin prosesseihin saakka. Ja nyt mielestäni edessämme on varsin erilainen maailma kuin vielä kymmenenkin vuotta sitten, ja ei ole mitään helppoa ei ole helppo sovittaa Euroopan lainsäädäntöä tähän eh, lähiympäristön. Lord Ritchie otti esille joustavuuden. Minä en kutsu sitä joustavuudeksi, minä kutsun sitä todellisuudeksi, realiteetiksi. Sikäli, että jos on Euroopasta lainsäädäntöä, kansallisten lainsäätäjien pitää olla paljon fiksumpia sen suhteen, miten tämä lainsäädäntö siirretään todelliseen, todellisuuteen heidän omissa maissaan jos tarkastelen esimerkiksi kaikkia eri keskusteluita, joita käydään esimerkiksi äh, luonnonsuojelualueista. Ruotsalainen kollega sanoi, että meillä on niin monia eri alueita, että on varsin vaikea ajatella äh, vastaavuutta jossakin muualla. On 685 suojeltavaa aluetta, mitä me olemme yrittäneet tehdä virastossa on sovittaa ne kolmeen ryhmään. Yhdessä puhutaan suojelusta, toinen ryhmä liittyy keske- öö, metsäkysymyksiin, tulipalolta suurautumiseen, rannikkoalueisiin. Yritetään saada nämä alueet ryhmittymään merkittävällä tavalla. Sitten tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisten on helpompi jossakin maissa nähdä, miten heitä tavallaan kohdellaan oikeudenmukaisesti tai pidetäänkö kiinni lainsäädännöstä niin kuin pitäisi paikasta toiseen. Näin voimme auttaa laatimaan kansainvälisiä vertailuja, voimme tukea myös IP-järjestelmää. Jos me emme ota omat tehtävämme vakavasti ja pysty toimimaan Euroopan tasolla aina paikallistasolla saakka, miten sitten voimme keskustella muiden maiden kanssa maailmassa? Mitä olemme sitten tehneet? Ja tästä Euroopan pitäisi olla ylpeä. Me nimittäin olemme luoneet kaikkein kattavimman tietopankin suojelusta alusta alusta silloin, kun me neuvottelemme eri yleissopimuksista, luonnon monimuotoisuusyleissopimusta ja niin edelleen, niin, niin me näytämme todellakin Euroopan Yhdysvalloilta, koska tavallaan me olemme harmonisoineet sen, miten me välitämme sen, mitä paikan päällä tehdään. Me olemme edistyneet varsinkin paljon, varsin paljon tällä alalla, mutta miten tämä sitten heijastuu takaisin kansallisen lainsäädäntöön, se ei ole niin selvä ja se, siitä pitäisi olla tietoisia. Sitten vielä Kreikan eh, inputti. Joissakin tapauksissa luonnon monimuotoisuus on tällainen ihan, tai merien luontopito tällainen orpolapsi, emmekä todellakaan ole tarpeeksi aikaa tähän käyttäneet. Ja tässäkin kansalaisilla mielestäni on oma tehtävänsä kalastajilla ja muilla, jotka elävät ja kä- käyttävät meriympäristöä tässä pitää korostaa myös merten takaisia alueita. Monet maat Euroopassa ovat vastuussa alueista merten takana ja nämä tieten, niin siellä saattaa olla kaikkein eniten erilaisia luontotyyppejä. Kun me siis käymme konferenssissa, jossa käsitellään luonnon monimuotoista, meidän pitää ottaa huomioon se, mitä näissä, näillä alueilla tapahtuu yhtä lailla, mitä tapahtuu täällä Euroopassa. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että me emme voi odottaa muuttavamme perusjärjestelmiä että, tai muuttaisimme politiikkoja, jos emme ole kunnolla ymmärtäneet, miltä EU-lainsäädäntö näyttää paikallisella tasolla. Ja se vaikuttaa erittäin laajasti eri asioihin, maankäyttöön, maatalouteen, metsätalouteen, jätteisiin, jätehuoltoon. Valintojen täytyy olla todellisia ja voin oso- antaa vain yhden esimerkin, josta ehkä on jotakin iloa, nimittäin Tanska valitsin sen ei sen takia, että virastomme on Tanskassa, vaan täällä on tapahtunut suuri paradigman muutos. Kun äh, kart, karttavirasto on osa hallintoa ja kaikki päätökset liittyvät maan kaavoitukseen ja niin edelleen. Ja myös ministeritasolla keskustellaan vesikysymyksistä, maakysymyksistä, ilmanlaadusta, urbanisaatiosta, liikenneverkostosta, missä ihmiseltä ja niin edelleen. Ja se, että kaikki, tapahtuu, kaikki päätökset tehdään integroidulla tavalla, on johtanut ilmaston sopeutuspolitiikkoihin, esimerkiksi Cloudburst, toiminta, jossa tartutaan monin eri asioihin samalla, kun pyritään sopeutumaan tilanteeseen, on selvää, että meidän pitää tehdä asioita eri tavalla tulevaisuudessa ja täytyy olla selvä viitekehys, mitä me pyrimme tarjoamaan kansallisten tahojen ja virastojen kanssa. Se on ehkä kaikkein tärkein, tärkeimpiä todistepohjalta tullaan jatkossa tarvitsemaan, kun asiat tulevat vieläkin muuttumaan. Tämä vahvasti liittyy Puolaan ja siihen, varmistanut, että kaikki sop- asiat sopivat yhteen, on varsin selvää, että uudessa luvanantojärjestelmässä suojeluvirasto ja luvanantovirasto, niiden pitää tehdä yhteistä yhdessä työtä, koska jos on esimerkiksi maa, meidän pitää tehdä valinnat selkeästi ja julkisesti, että ihmiset näkevät, mitä päätöksiä tehdään. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että itse virasto yrittää tukea paljonkin siitä, mitä komission jäsen puhui luonnonsuojelusta ja vesihuollosta, jätehuollosta ja niin edelleen, mutta ei voida odottaa, että yksisuuntainen dialogi riittää. Tiedon antaminen, niin kuin tiedätte itse, niin se ei vielä riitä. Täytyisi olla kanssa sekä tietoisiksi, mutta myös heitä pitää houkutella tiedon pariin. Me olemme luoneet Eye on Earth sovellutuksen, sen voi ladata puhelimeensa, voi kertoa ihmisille melun tasosta kaupungeissaan, voi puhua veden, luonnon, ilmanlaadusta. Miljoonat käyttäjät hyötyvät tästä ympäri maailmaa. Ihmiset haluavat todellakin kertoa meille, teille, mitä omassa maassa ja naapurustossa tapahtuu. Ja tämä aidosti on sellainen asia, joka liittyy vahvasti tulevaan lainsäädäntöön. Kansalaiset fyysisesti keräävät tietoja, mutta myös voivat osoittaa, että voivat olla interaktiivisia. Tämä ei ole mikään putki, jossa kaikki tapahtuu, vaan lainsäädäntöä tehdään, mutta on tärkeää, että erityisesti poliitikot käyttävät luontevasti tietoja päivittäisessä työssään ja luonnonsuojelun pitäisi olla aivan ydinasia monissakin päätöksissä, joita nytkin Euroopassa tehdään. Kiitoksia. Well, thank you very much, Mrs. Paljon kiitoksia, kollega McLeod. Ennen kuin yritän tässä jonkinlaista yhteenvetoa esittää, niin kysyisin vielä, että onko teillä jotain kommentoitavaa. Kollega Golok Slovenian parlamentista, olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia. Minä olen Slovenian parlamentin jäsen ja ähm, erittäin monet järjestöt Sloveniassa ovat huolissaan siitä, onko vesi tulevaisuudessakin yhteistä hyvää vai tehdäänkö siitä kapitalistinen resurssi. Tämä on hyvin suuri huolen aihe. Tämä oli ensimmäinen kommentti. Sitten toisekseen, jos haluamme ratkaista kestävän kehityksen ongelman mielestämme koulutuksen täytyy keskittyä biodiversiteettiin, ja tämä tulisi tehdä kaikilla koulutuksen tasolla. Kiitoksia. Well, thank you very much, Mr. Oikein paljon kiitoksia, kollega Golok. Siinäpä kuultiinkin jo oivat loppusanat. Tähän voisin päättääkin koko kokouksen, mutta ehkä muutama huomio. Alkuun haluaisin kiittää teitä kaikkia todellakin läsnäolostanne. 13 puheenjohtaja kautta varapuheenjohtaja kansallisten parlamenttien valiokunnista oli täällä vieraanamme. Myöskin varsinaisia jäseniä oli paikalla valiokunnista, joten hieno tulos, mitä tulee Euroopan tasolla käytävistä käytäviin keskusteluihin, niin keskustellaan usein tästä federalistisesta lähestymistavasta, mutta meillä on jo vuodesta 1992 ollut ympäristöpuolella tällainen federaalinen unioni. Kyse ei ole joko tai asetelmasta, vaan siitä, että me keskustellaan Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa tärkeästä federalistista ympäristöpolitiikasta. Toinen asia, joka tuli mainittua, on kansalaisten huomioiminen keskusteluissa. Erityisesti luonnosta ja ympäristöstä keskusteltaessa täällä on keskeinen merkitys. Meillä on parlamentissa vetomusvaliokunta, jossa käsitellään 500 miljoonan kansalaisen jättämiä vetomuksia. Ja suurin osa vetomuksista liittyvät ympäristöhuoliin joten se osoittaa, että kansalaiset ovat todellakin kiinnostuneita tästä meidän ja kansallisten parlamenttien toiminnasta. Mielestäni tämä oli erinomainen kokous. Me keskustelimme muutamista rajat ylittävistä ongelmista, joiden kimpussa painiskelemme luonnonsuojelu, vesi, jäte, kysymykset. Meillä oli mainekkaita kom- vieraita, jotka esittivät arvokkaita kommentteja. Eri huolenaiheista kuulimme, hyvistä käytänteistä kuulimme, kuin myös ehdotuksista sen suhteen, miten eurooppalaista lainsäädäntöä voitaisiin kehittää. Se onkin yksin keskeinen kysymys, ei ainoastaan ympäristöpolitiikasta keskusteltaessa, vaan yleisemminkin. Ja minua miellytti juuri se, että useampaan otteeseen viitattiin myöskin verotuksellisiin toimintamahdollisuuksiin. Lukuisat kollegat viittasivat eri toimijoiden, eri hallintotasojen – rooliin, yritysten rooliin, alueen paikallistaso sekä kansallisten viranomaisten rooliin. Ehkäpä kestävämmän toiminnan tulevaisuus riippuu enemmänkin yritysmaailman toiminnasta eikä niinkään hallituksen, koska juuri ruohonjuuritasolta toimet lähtevät liikkeelle. Tiivimän yhteistyön merkitys, myöskin rajat ylittävän yhteistyön merkitys korostui keskusteluissa ja myöskin tietoisuuden parantaminen, parantaminen oli keskeisellä siellä Ja kyllä kansalaiset sitoutuvat yhä enemmän tämän tyyppiseen toimintaan. Monet teistä viittasivat siihen, että ympäristöpolitiikka pitäisi linkittää tiiviimmin muihin politiikan aloihin – Uskoakseni Euroopan unionissa ollaan tässä suhteessa hyvin tehokkaita, ainakin kalastuksen alalla. Maatalouspuolella tilanne ei ole niin mairitteleva. Ainakin mitä tulee komission ehdottamaan viherryttämiseen, niin se, olisi, se oli klassinen esimerkki siitä, miten ympäristö- ja maatalouspolitiikka voitaisiin yhdistää mutta valitettavasti tämä asia ei mennyt niin tehokkaasti eteenpäin kuin kalastuksen puolella. Lopuksi vielä toteaisin, että kuten komission jäsen Potocnik sanoi, se, että emme toimi laisinkaan tai täytäntöönpano on puutteellista, niin sitä kautta syntyy vielä suurempia kustannuksia. Komissaari viittasi jätepolitiikkaan. Mahdollisuuksia on olemassa vaikka kuinka paljon uusi ala voisi olla kehitteillä. Kyse on miljardien liikevaihtomahdollisuuksista. Ja paraikaahan me keskitymme juuri siihen, että saisimme luotua uusia työpaikkoja. Komissio uskoo, että jätelainsäädännön kautta voidaan luoda jopa 400 000 uutta työpaikkaa. No sehän olisi todellakin herkullinen paikka. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia tästä hedelmästä keskustelusta. Toivottavasti jatkamme yhteistyön nimissä, ei ainoastaan tällä tavalla, vaan myöskin päivittäin olemalla toisimme yhteydessä. Sitä tarvitaan. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kannattaa tehdä yhteistyötä, varsinkin kun kyse on federalistista politiikan alasta, ympäristöstä ja luonnosta. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia ja toivottavasti tapaamme uudelleen. Ja nyt saanen kutsua teidät kaikki cocktailtilaisuuteen. Se järjestetään tämän salin ulkopuolella ja siellä voimme jatkaa keskusteluja epävirallisemmin ja pohtia yhteistyön muotoja. Kiitoksia.